Ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, good afternoon. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa nyt ensimmäisestä kohdasta, eli Esityslistan hyväksyminen. Alkuperäiseen ehdotukseen on tullut seuraavat muutokset. Kohta 27, jossa kyse on kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa on lykätty. Sitten äh, kohta 23. Sotirios Sarjanopoulosin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö on sekin lykätty kyseisen jäsenen sairauden vuoksi. Onko teillä vastalauseita, ehdotuksia liittyen esityslistaan. Kavada. Kiitos puheenjohtaja tästä esityksestä. Kaksi täsmennystä, jotka liittyvät herra Uspatsitsiin. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että parlamentin oikeudellinen yksikkö on tällä hetkellä tutkimassa tätä tapausta. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää ehkä odottaa heidän johtopäätöksiä. Toinen täsmennys, että, että myös tulee täsmennyksiä herra Uspatsisilta itseltään iltapäivän aikana. Hän tulee lähettämään meille Bremer ja Rova Regner haluavat nimenomaan juridisia täsmennyksiä. Nimenomaan, että tämä asia tulkitaan oikealla tavalla. Dankeschön. Ich möchte mich Kiitos. Minä haluan kunnioittaa pelisääntöjämme, toimia niin kuin on muissakin tapauksissa toimittu ja esityslistan mukaisesti toimita äänestyksen huomenna. Herra Uspaskic voi luonnollisesti juuri ennen äänestystä käyttää puheenvuoron, mutta se, että tässä nyt pyydetään lisää oikeudellisia neuvoja, ei ole tarpeen. Me olemme kyllä pohjamutian myöten tämän asian tarkastelleet ja nyt on aika kypsä päätöksenteolle. Uh, I understand. Uh, Ymmärsin siis, että teillä on täysin uh, erilaiset ajatukset nyt liittyen näihin Uspaskitsin tapauksiin, joko että odotetaan komissiolta tietoja tai sitten ei odoteta, olivat ehdotukset. Minä kuulin Rova Regnerin näkö- näkökohdan esittelijänä itse asiassa. Minä olin vähän vaivaantunut jos minulle huomautetaan, että parlamentin oikeudellinen yksikkö haluaa antaa meille joitakin täsmennyksiä analyysiinsa liittyen, minun on siis tiedotettava niistä. En minä voi lähteä poikkiteloin jonkun menetelmän kanssa tai jonkun kyseisen henkilön oikeuksia vastaan voi asettua, joten minä olen vähän ymmälläni vaivaantunut. Uh, so can we leave it for, for tomorrow's uh, morning. Niin, ehkäpä katsotaan, päätetään sitten huomisaamuna, kun on nähty, että mitä komissiolla on tähän vielä lisättävää. Uh, Jos jätämme tämän huomisaamuun, tarkoittaa sitä, että tämän päivän keskustelukin siirtyy sinne, vai tehdäänkö ihan ohjelman, alkuperäisen ohjelman mukaisesti tänään? To, to leave it as it is. Jätetään ihan sellaisekseen. En ihan ymmärtänyt käännöstä. Tarkoittaako se sitä, että se jää sellaiseksi? Pardon, je suis désolé. Olen pahoillani. En ihan ymmärtänyt. Voimme pyytää oikeudelliselta yksiköltä huomis tietoja, jos heillä on jotain äh, kerrottavaa, mutta nyt kun puhutaan tästä esityslistasta, niin se jätetään sellaisekseen. Ja Rouva Regner vielä. Minä halusin vielä vahvistaa sen, mitä te sanoitte puheenjohtaja, että kaikki olemme tässä samassa käsityksessä. Ja kannatan tätä. Nyt puhutaan tosiaan siis esityslistasta. Ja jos oikein ymmärsin teitä puheenjohtaja, niin te haluaisitte jättää esityslistan näitä osin ennalleen huomenna, siis tämä esityslistan kohta on käsittelyssä, ja oikeudellisella yksiköllä on sitten tuolloin tilaisuus esittää huomioita, ja tätä minä kannatan. Näin tapahtukoon. Uh, thank you. We have... No niin, kiitos. Näin olenkin, ollaankin sitten tämä esityslista hyväksytty. Mitä puheenjohtajan ilmoituksiin tulee, eli esityslistan kakkoskohtaan haluaisin muistuttaa, että yhteinen kuulemistilaisuutemme liittyen Euroopan toimielinten tilivelvollisuutta on tarkoitus järjestää 26. maaliskuuta kello 9.12.30 4 Q2 salissa. Se oli oikeastaan ainut puheenjohtajan ilmoitus tässä vaiheessa. Sitten sitten pöytäkirjan hyväksyminen, esityslistan kohta kolme, jos vastalauseita ei tämän kokouksen loppuun mennessä ole tullut, niin 23. 24. helmikuuta 2015 kokouksen pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sobre proposta anterior. Puheenjohtaja tästä edellisestä ehdotuksesta vielä. 23 kuudes päivä. Meillähän on täällä Brysselissä täysistunto. Eikö tämä kuulemisen tilaisuus avoimuudesta ole yhtä aikaa kuin parlamentin täysistunto täällä, par- täällä Brysselissä 26. päivä? Uh, the, the plenary meeting is... Siis 25. Äh, päivä meillä on täysistunto, eli edellisenä päivänä we move to... Siirrytään sitten esityslistan kohtaan viisi, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta lisäämällä unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärää. Olkaa hyvä, Marinoin Pinto. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat. Kun sain tämän asian käsiteltäväkseni, niin, niin pyrin tutkimaan, mistä oikein oli kysymys ja tunnistin sieltä tietyn problematiikan. Eli tässä on kyseessä nämä menettelyt tuomioistuimessa, jonka kautta tehdään päätökset. Yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrä oli pienempi kuin mitä juttujen käsittelyssä olisi tarvittu. Näin on viime vuosina ollut. Ja näin ollen oli yhä enemmän ja enemmän asioita, jotka ei, joita ei ehditty käsittelemään ja tilanne paheni vuosi vuodelta ja tällainen ongelma meillä nyt oli. Ja ongelma pitäisi, piti ratkaista. Eri osapuolet vuodesta 2011 asti sanoivat, että meidän olisi nyt lisättävä tuomareiden määrää. kahdeksasta kahteentoista, tai, tai kahdella toista, mutta näin ei kuitenkaan onnistunut, koska neuvosto ei päässyt sopimukseen siitä, että nimetettäisiin nämä 12 tuomaria. Koko tämä umpikuja johtui siitä, että neuvoston jäseniä oli 28 ja kuitenkin näitä uusia tuomareita olisi ollut 12. Ja tästäpä sitten tulikin aikamoinen umpikkuja, joka, jossa oltiin neljä vuotta. Ongelma olisi voitu, voitaisiin ratkaista, jos lisäämme yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrää niin, että uusia ei olisikaan 12, vaan 28. Ja näin jokainen jäsenvaltio voisi nimittää oman tuomarinsa. Ja näin ongelma saattaisiin ratkaistua. Tunnustan että tämä ratkaisu hämmensi mieltäni, koska näin lisätään tuomareiden määrää. Tulee vielä lisää 16 tuomaria edelliseen vaihtoehtoon verrattuna. ja Minä olin sitä mieltä, että tämä ei ollut oikea tapa ratkaista ongelmaa, vaan tämä oli tapa, jolla jäsenvaltiot pääsivät sopuun nimitysasiassa. Me näin ollen ehdotamme täysin erilaista ratkaisumallia sen sijaan, että olisi 12 uutta tuomaria, niin kuin alun perin esitettiin, nyt pyydettäisiin 28. Ja tämän lisäksi pyydetään, että, että meillä olisi tällainen julkisena siihen keskittyvä tuomioistuin, joka on Lissabonin ja Nitsan sopimusten mukainen. Minun käsittääkseni tämä on nyt uusi lainsäädännöllinen ehdotus, jonka, joka on tässä menettelyssä, joka alkoi erilaisella lainsäädäntöehdotuksella. Eikä, eikä tämä ole oikein korrektia Mm, Portugalin oikeudenkäytössä ja modernin valtioiden oikeudenkäytössä on tällainen lain pettämistapaus, eli toisin sanoen niin, että tavoitteeseen ei päästä lain mukaisesti, vaan erityyppisten oikoteiden kautta, kun lailla ei niitä ole selkeästi mahdollistettu. Tässä yritetään nyt muuttaa yhden tyyppinen lainsäädännöllinen ehdotus, jossa, jossa ehdotettiin tuomareiden määrän lisäämistä 12. nyt haluttaisinkin lisätä 28 ja, ja perustaa tällainen tuomioistuin proposta legislativa são novos factos, nomeadamente a extinção de um tribunal. Tämä on aika hämmentävä tilanne, koska tässä on nyt aivan uusi lainsäädännön ehdotus, joka nyt päättyisi tällaiseen tuomioistuimeen. Kun ajatellaan näitä tahoja vuonna 2011-2012, kaikki osapuolet sanovat, että olisi lisättävä yleisen tuomioistuimen tuomareiden määrää. Nyt kuitenkin sanotaan, että on ja pidetty kuulemistilaisuuksia ja sen sijaan, että lisättäisiin 12 lisätäänkin 28 ja sen lisäksi tuomioistuin häviää. Kukaan ei ole kuitenkaan ottanut kantaa tähän tuomareiden lisäämisasiaan niin, että niitä olisikin nyt 28 uutta. niin tässä nyt todella ehdotetaan kaikkein kalleinta ratkaisua Euroopan unionin veronmaksajille. Jokainen tuomari vuosittain maksaa melkein miljoona euroa. Ja tällaiset ehdotukset ovat yhä vaikeampia hyväksyä julkiselle mielipiteelle eri valtiossa, jossa on pitänyt leikata kustannuksia – ja muun muassa Portugalin tapaisissa maissa on todella otettu käyttöön hyvin rankkoja säästötoimia. Kuinka me voimme nyt sitten sanoa, että no meille ei käy 12 uutta tuomaria, otetaanpa siis 28. Tästähän tulee sellainen vaikutelma, että ei veronmaksajien ole mitään merkitystä. Kyllähän tähän samaan ongelmaan löytyy muukin tapaisia ratkaisuja, mutta ei niitä edes harkittu, kun voitaisiin vaikka yksinkertaistaa näitä eri menettelyjä tai voitaisiin ottaa sellainen mahdollisuus, että tuomioistuin arvioisi etukäteen yksityiskohtaisesti sen, kuinka elinkelpoisia nämä eri asiat ovat. Yhdysvaltojen korkein oikeus alusta vasti alkuvaiheessa panaa, panee syrjään tietyt asiat. Samoin Portugalissakin toimitaan, niin tietyt asiat hylätään. Euroopan, union, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toimii samalla tavalla. Miksi Euroopan unionin tuomioistuimilla ei voisi olla tällainen tekninen ja juridinen ennakkoarviointimenettely, jossa pohdittaisiin ja jutun pitävyys, ja näin voitaisiin hylätä tietyt asiat alkuvaiheessa. Voitaisiin myös perustaa tällainen tuomareiden tuottavuuspalkinto. Katsottaisiin, kuinka paljon tuomioita kukin tuomari on tietyn ajan kuluessa antanut. Nyt kaikki pyörii tuottavuuden ympärillä nykymaailmassa. Haluaisin tietää, mikä, mikä, meillä, mikä olisi tuomareiden oletus Euroopan unionin tuomioistumissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomarit on Portugalissa antavat tuomioita yli 400 asiasta ja ihmisoikeustuomio ihmisoikeustuomioistuimen tulee 90 000 juttua ja Portugali ja tuomareita ne oli 50 Portugalissa. Päätös tehtiin 1700 tapauksessa muutama vuosi sitten. Ja siellä missä siellä Portugalissa, missä näitä päätöksiä tehdään, niin jokaisella tuomarilla on alle 25 asiaa vuodessa. En tiedä, ovatko nämä sitten monimutkaisen, Taikka siis EU-tuomioistuimessa on näin. Enkä tiedä, miten, miten ollaan, on näin pieni määrä näitä tuomioita, jotka on loppuun asti todella saatettu. Kyllä me tarvitaan, tarvitsemme jonkin tyyppinen tuottavuus indeksi, indikaattori, joten voitaisiin tietyn ajan jakson jälkeen nähdä, mikä on tilanne kunkin työntekijän kunkin tuomarin kohdalla. Jotakin on tuotettava. Tämä on vaatimuskriteeri. Meidän on vaadittava heiltä samaa kuin muiltakin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä tietenkin edellyttää vaikuttavuusanalyysejä josta on saatava tietoja, jotta tietäisimme, mikä nykytilanne oikein on tuolla tuomioistuimessa. Hyvät edustajat, tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa emme ole kuulleet yhtäkään tämän tuomioistuimen tuomaria, emmekä sen presidenttiä. Miksi näin on? En tiedä. Jos kyseessä on unionin yleinen tuomioistuin, olisi oikein hyvä kuulla heitä. Ehkä me täällä liian kiireessä teemme näitä päätöksiä heitä koskien. Minä haluaisin ehdottaa seuraavaa. Haluaisin kuulla yleisen tuomioistuimen tuomareita aloittain heidän presidentistään niin, että todella tietäisin, mitä siellä tapahtuu. Ja hänen kantansa mukaan haluaisin tietää, mikä hänen mielestään olisi paras tie, kuinka voitaisiin tähän ongelmaan löytää ratkaisu. Onko lisättävä tuomareiden määrää vai muiden kollegoiden määrää? Onko tuomarin palkkiosta jotakin hyötyä ikään kuin henkilökohtaisena kannustimena, voitaisiinko peruspalkan lisäksi ottaa käyttöön tällainen, tällainen tuottavuuspalkkio jokaista tuomiota kohti. Sen lisäksi, että olisi tällainen peruspalkka. Minusta tämä on aivan keskeistä. Meidän on tehtävä päätöksemme niin, että meillä on kunnolla tiedot käytössä eikä mitään toisen ja kolmannen käden tietoa. Kyllä meidän on kuultava täällä yleisen tuomioistuimen tuomareita ja ainakin tuomioistuimen presidenttiä. Olen saanut käsiini tällaisen asiakirjan, jonka on, ovat allekirjoittaneet kaikki yle, yleisen tuomioistuimen tuomarit. Se julkaistiin viime vuoden syyskuun 19. päivä ja siinä vastustetaan tätä ehdotusta, josta me keskustelemme. Tässä se asiakirja on. Miksi me ole saaneet sitä tässä valiokunnassa? Miksi se ei ole tullut tänne parlamenttiin? Sen on allekirjoittanut yleisen presidentti ja kaikki sen tuomarit. Täs, tässä on ongelma. Tämä ongelma on ratkaistava. Ei tällainen paperi ole virallisesti saapunut tähän valiokuntaan ollenkaan, ei edes koko parlamenttiin. Sain siitä tiedon, koska sain sen henkilökohtaisesti. Haluaisin tietää, onko tämä aito asiakirja. Koska nythän on niin, että työskentelemme täällä tällaisessa tilanteessa, jossa käydään ihme varjoleikkiä ja me joudumme manipuloidin kohteeksi, jos tuomarit itse sanovat, että ei ongelmaa ratkaista niin, että lisätään tuomareiden määrää, tai näitä, näitä välituomareiden määrää, niin, mi, niin miksi me sitten tee niin? Miksi me emme saaneet tätä asiakirjaa? Olisi oikein hyvä, jos tämä valiokunta ja parlamentti tutkisi, miksi on niin, että tämä asiakirja, joka käsissäni on, ei tullut tähän parlamenttiin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Minulla on tietoa siitä, että yleisen tuomioistuimen presidenttiä on uhattu. En tiedä, onko tässä jotakin kurinpiton menettelyjä, mutta tähän olisi syy, äh, uhattu sitä varten, tähän on julkaissut tämän kannanoton. Hyvät edustajat, minun mielestäni me olemme nyt liian vakavassa tilanteessa. Emme me voi tehdä päätöksiä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut ja tällaista paperia ei olisi ollutkaan. Luulen, että en voi tehdä kunnolla työtä tässä asiassa jos en kuule yleisen tuomioistuimen tuomareita tässä. Puhumme tässä tuomareista sekä ensimmäisen asteen tuomioistuimessa että myöskin tässä yleisessä tuomioistuimessa tuomarit äh, ovat aivan yhtä arvokkaita, onko, olkoon kyseessä sitten pienet äh, asiat tai suuret jutut modernissa valtiossa tuomareille riippumattomuus on kaikkein tärkeintä. Ajatellen niitä tahoja, jotka voivat heitä painostaa. Heidän on todella toimittava riippumattomalla tavalla tuomarikunnan sisällä ja muitakin voimia vastaan, joilla hänen eh, toimintaan vaikuttaa. Haluaisin vielä toistaa, että minä toivon, että saisin vastauksen joltakulta. Meillä on tässä asiakirja, jonka on allekirjoittanut eh, yleisötuomioistuimen eh, presidentti ja kaikki tuomarit, ja he vastustavat ehdotusta, joka nyt on tehty yleistä tuomioistuinta varten. Minulla on tässä oma kantani, mutta haluaisin, että, että tehtäisiin vaikutusten arviointi koskien jokaista näin mahdollista ratkaisumallia. Haluaisin tässä esittää konkreettisen ehdotuksen. Haluaisin, että valiokuntamme puheenjohtaja vetoaisi ja vaatisi kiireellistä kuulemistilaisuutta, jossa olisi mukana yleisen presidentti ja tuomarit, niin että puhemieskin sitä pyytisi, pyytäisin, koska tässä valiokunnassa kenelläkään ei ole oikeutta estää valiokunta ja jäseniä tiet, tietämättä tätä mm, tuomareiden mielipihdettä koskien tätä tuomioistuinta, jota haluamme uudistaa siinä kaikki. Thank you very much, Mrs. Hautala. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että mielestäni on ongelmallista, että me käsittelemme tätä asiaa budjetin tai rahan kannalta omassa maassani olen nähnyt, että kun säästötoimet ja budjettileikkaukset ovat kohdistuneet myös oikeusalan, niin kuin muihinkin aloihin, niin tässä kyllä todella mennään nämä valtion laillisuuden ytimeen. Ja tässä saatetaan joutua tilanteeseen, jossa itse asiassa viivästymiset johtavat siihen, että oikeus ei toteudu. Muistuttaisimme kollegoita siitä, että MEPPI maksaa 60 prosenttia tuomarista siitä, mitä tuomarin maksaa. Siis meidän palkkamme on 60 prosenttia tuomarin palkasta, eli kyllä mekin olemme aika kalliita. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi alkaa säästää parlamentissa vähentämällä meppien lukumäärää? Oletteko sitä mieltä? Koska minun mielestäni tällainen teidän valitsemanne lähestymistapa saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa tuomioistuin joutuisi aivan liian suuren taakan alle ja tämä vaikuttaisi sen tuottavuuteen. Minun käsittääkseni yleinen tuomioistuin päihitti kaikki vanhat ennätyksensä viime vuonna ratkaisemalla 800 juttua, mutta juttua käynnistettiin 900 ja keskimääräinen käsittelyaika on kolmesta viiteen vuotta. Mielestäni tämä on jo aivan liikaa. Sitten minulla oli tilaisuus käydä keskustelua tuomarien kanssa. Monillakin kollegoillani oli tilaisuus keskustella heidän kanssaan, kun tuomioistuimessa vierailimme. Ja kokemukseni mukaan tuomioistuin on itse asiassa sisäisiä prosesseja ja toimintatapojaan jo valtavirtaistanut ja on pohtinut mahdollisia Mm, käsittelymaksuja niille, joilla varaa tähän olisi, joten tuomioistuin itse ottaa kyllä tämän tilanteen hyvin vakavasti. Pahinta mielestäni olisi se, että tuomioistuimella ei ole resursseja mutta muutaman vuoden kuluttua juttu taakkaa tulee entistä pahemmaksi ja käsittelyajat pitenevät niin, että me sitten joudumme tekemään jotain hätäratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. Jo nyt on sellaisia tapauksia, joissa osapuolet ovat vaatineet liiallisesta lykkääntymisestä korvauksia, siis käsittelyajan vuoksi. Ja neuvosto ehkä päättämme kaksinkertaistavansa tuomarien määrän. Mielestäni Euroopan parlamentti voisi katsoa aiempia päätöksiään myös sukupuolten tasa-arvosta ja nyt me voisimme ottaa käyttöön vaatimuksen, että jos jäsenvaltiot kaikkiin nimittävät kaksi jäsentä kukin, niin toisen tulisi olla mies ja toisen nainen. Mielestäni tämä olisi hieno tapa tällaisen käytännön voiman saattamiseksi. Ja kollegat, äh, muistutan, että tämä on ihan linjassa aiempien kantojemme kanssa. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia sitten herra Vieska. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Nasza poprzednia niezwykle... Hyvät naiset ja herrat. Aikaisempi ja tärkeä, hyvin tunnepohjainen keskustelu, jossa mukana oli sun, joka käytiin Latvian puheenjohtajakaudella. Niin siis Tämä keskustelu, jonka kävimme, sai minut ajattelemaan, että mahdoimmekohan erehtyä ja haluaisin muistuttaa siitä, että kyseinen uudistus on ollut käsiteltävänämme jo muutaman vuoden. Viime vaalikaudella parlamentti otti tämän esiin useaan otteeseen. Keskustelimme eräs Kurisin kanssa ja tuomareiden kanssa. Ja aina päädyimme siihen, että, että tämän tuomioistuimen uudistaminen on aivan keskeistä. Kansalaiset ja liikemiehet arvioivat sen pohjalta EUn toiminnan tehokkuutta. Minä en aio osallistua toimintaan, jolla lykättäisiin uudistuspäätöksiä. Parlamentissa meillä oli yhteinen kanta puheenjohtaja Kurisin kanssa. Ja minusta on aika ihmeellistä, että esittelijä puhuu täällä nyt jostakin salaisesta kirjeestä, jossa joku on ollut eri mieltä. Kyllähän tällaisia kirjeitä on useita. Mutta kysymys on siitä, mistä erimielisyydessä oli kysymys. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että eräs kuris oli sitä mieltä, että mikä tahansa tuomioistuimen uudistus johtaisi siihen, että ja, ja että jos on sellainen uudistus, joka optimoi toimintaa, niin kyllä se hyväksytään. Me kysymme viittä kysymystä ja saimme vastauksia näihin kysymyksiin. Me kaikki saimme kirjeen presidentti Skurisilta ja hän sanoi siinä aivan mustaa valkoista. Hän kertoo siinä hyvin selkeästi, mikä tilanne tuomioistuimessa on, ja se on traaginen. Pidin paljon siitä, mitä edellinen puhuja täällä sanoi. Jos tuomioistuin on liian kallis, niin ehkäpä parlamenttikin maksaa liikaa mutta emme voi sanoa, että meidän pitäisi vähentää tuomareiden määrää, koska se tulee liian kalliiksi. Tiedämmekö, kuinka paljon sakkoja EUn on maksettava siitä, että asioiden käsittely viivästyy? Kyseessä on kymmenet tai sadat miljoonat pian, joten lopetetaanpa rahasta puhuminen, se ei ole mitenkään keskeistä. Kuinka me sitten uudistamme? tarkistuksia lähestymme, tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko lisäämme tuomareiden määrää tai sitten luemme, luomme erityistuomioistuimia. Miksi haluamme lisää tuomareita? Sen sijaan, että oli, meillä olisi uusi erikoistuomioistuin. Tämähän on aivan selvä asia. Ainoa erikoistuomioistuin eli virkamies ja tuomioistuin on tehoton siinä mielessä, että tuomareilla ei ole riittävästi asioita käsiteltävänään. Mutta he voivat ottaa sitten käsiteltäväksi näitä yleisen tuomioistuimen asioita. Eihän tämä ole oikea tapa edetä. Sitten vielä tähän liittyvä henkilökohtainen kanta. Taikka tähän lisähenkilökunta Kenen pitää käsitellä nämä asiat? Avustavan henkilökunnan vai tuomareiden? Joskus tuomarien on käsiteltävä asioita, jotka ovat tuhannen sivun mittaisia. Voiko tuomari saada 20 tällaista asiaa? hoitaako henkilökunta nämä asiat? Eihän tässä ole mitään mieltä. Tuomareiden on tehtävä päätöksiä joskus hyvin hankalissa monimutkaisissa asioissa. Se edellyttää aikaa. Jotta tästä päästään eteenpäin, tarvitsemme lisää tuomareita. Sitten on pohdittava sitä, ovatko jotkut asiat sellaisia, jotka voidaan ottaa käsiteltäväksi. Onko ollut paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole olleet käsiteltäväksi ottokelpoisia? No ei. Meillähän on perinteisesti tällainen järjestelmä ollut Euroopan unionissa. Kyllä tämä to- toimintatapa on epärealistinen. Dynamiikkaan kuuluu, että meillä on erilaisia ajatuksia. Emmekä pysty todella löytämään ratkaisua 12 tuomarin nimittämisen nyt on sitten sovittu kun tästä 28. ja sitten sanotaan, että, että parlamentti ei nyt hyväksykään tätä ratkaisua. Tarkoittaako tämä, että olemme tyhmiä? En, kunhan sanomme Ensin sanomme kyllä ja sitten sanomme ei, kun emme tiedä jotakin. No mitä me emme tiedä? Viime aikoina kävimme tuolla Luxemburgissa vierailemassa ja tapasimme näitä tuomareita ja eri osastojen johtajia ja kävimme keskust- kiinnostavia keskusteluja ja päädyimme aina samaan tulokseen. Uudistukset olisi hoidettava mahdollisimman pian. Tarvitaan kolmen toimielimen välisesti sovittu uudistussuunnitelma. Ja nyt meillä on sellainen ehdotus, joka voi viedä meidät lähemmäksi menestystä, enkä aio osallistua uudistusten lykkäämiseen. Lykkääminen on aivan välttämätön. Kaikki tiedämme tämän. Jos joku ei ymmärrä jotakin, niin kysykää, kysykää niin vastataan. Thank you very much, Mrs. Kiitos oikein paljon. Sitten Rova Regner. Kiitos puheenjohtaja. En halua tässä viedä sanoja esittelijämme suusta. Hän aivan varmasti käyttää puheenvuoron aivan kohta, mutta olen hyvin iloinen siitä, mitä Spiefka ja Hautala juuri sanoivat, koska mm, minä olen täysin samaa mieltä. Uudistus on tarpeellinen, me olemme sitä jo pitkään käsitelleet ja sitä ei tulisi myöskään enää lykätä yhtään kauemmas tulevaisuuteen. Miksi? Meillä on ollut kylliksi tilaisuuksia kuulla tuomareita. Uskon, että kaikki olemme käyneet lukuisia keskusteluja. Ei tämä asia nyt meille mikään suuri tuntematon ole. Perustelut olemme kuulleet. Pari seikkaa. Kun ajatellaan äh, tätä sopimustilannetta, kun ajatellaan äh, oikeudellisia kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen hankalia, ja vaativat äh, välillä myös todella pitkää pohdintaa. Jotkut äh, muut jutut voivat taas ehkä olla äh, helpompia ratkaista. Tässä ei voi toimia niin kuin yksityisessä taloudessa. Kyse on hyvin, hyvin periaatteellisesta kysymyksestä demokratiassa. Kansalaisten on voitava luottaa oikeuslaitokseen ja sen toimivuuteen, ja siksi tarvitaan toimivaa tuomioistuinta Euroopan unionin tasolla, ja siksipä emme voi näitä esittelijänä kaikkia ehdotuksia tukea. Kun ajatellaan nyt tuomareita, niin me olemme varmasti kuulleet heidän kommenttejaan. Me olemme käyneet monia keskusteluja muutenkin ja juuri sitä taustaa vasten, että neuvoston dynamiikka on hiukan tai hyvinkin toisenlainen kuin meidän ja nyt olemme neuvotteluissa, niin meidän tulee pyrkiä nyt rakentavaan ratkaisuun eikä lähteä ikään kuin taas nollasta. Asia täytyy nyt saattaa kerta kaikkiaan päätökseen. Um, ähm, Mrs. Del... Erova eh, Delvo. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu siltä, että olemme kaikki yhtä mieltä ainakin siitä, että EU tarvitsee tuomioistuinta toimivaa tuomioistuinta. Kansalaisten luottamushan perustuu myös siihen, että he, heillä on myös pääsy oikeuslaitoksen piirin ja että se toimii järkevien aikarajojen puitteissa jos täällä puhutaan tuomareiden tuottavuudesta, se kyllä on aika hämmästyttävää, joka tulee myös erittäin korkearuisen juristin suusta. On erittäin vaikea lähteä arvioimaan tai mittailemaan tätä tuottavuutta. Minä en nyt tässä lähde itse pohtimaan, mikä on meidän meppien tuottavuusaste. En minäkään tiedä, miten sitäkään voitaisiin lähteä mittailemaan. Toisaalta taas mehän olemme käyneet lukuisia keskusteluja tuomareiden kanssa, jotka ovat joko tuomareita muualla tai tuomioistuimen tuomareita, niin on pohdittu sitä, että miten voidaan parantaa tätä tuottavuutta, mutta toisaalta on päädytty siihen, että voidaan pidentää heidän toimikauttaan. Kun heidät on nimetty, niin ensimmäisen vuoden aikana heidän pitää perehtyä asiakirjoihin ja viimeisenä ö, toimikautensa vuotena he eivät enää saa uusia asioita käsiteltäviksi, koska he eivät ehtisi viedä niitä asioita loppuun. Eli joskus on toimikausia, jotka kestävät pidempään. Tehokkuus tuolloin tuomioistuimessa olisi paljon parempi. Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä uudistuksesta. Mielestäni ei siitä olla ei tässä keskustella varsinaisesti uudistuksesta, vaan kuinka on välttämätöntä lisätä tuomareiden määrää. Parlamentti on päässyt yksimielisyyteen vuonna 2014 siitä, että nostetaan 12 tuomioistuimen tuomarin lukumäärää. Tuolloin kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että nostetaan tuomareiden lukumäärää 12 ja loppujen lopuksi neuvosto neuvostossa asiat saivat huonon käänteen, koska ei päästy yksimielisyyteen siitä, miten tämä nimitysprosessi toteutettaisiin. Tämä oli erittäin valitettavaa. Jos jäsenvaltiot olivat päässeet sopuun, niin emme me olisi tänä päivänä tässä taas jälleen kerran keskustelemassa asiasta. En tiedä, kuinka voidaan vakuuttaa jäsenvaltiot toimimaan vieläkin järkevämmin. Se on sitten toisen luokan haaste meille mutta nyt minusta vaikuttaa siltä kuultuani kaikki käydyt keskustelut, viralliset ja epäviralliset, kun olen itse käynyt eri tuomareiden kanssa, niin tämä tehty ehdotus on sen sortinen, että kun ei onnistuttu ensimmäisen ehdotuksen kanssa 12 kerran, niin sitten halutaan tuplata tämä tuomarin lukumäärä. Mielestäni tämä on kyllä vähän liikaa ja ehkä kaikki ovat samaa mieltä siitä, että jos me tuplaamme tuomarin lukumäärän, niin se on liioittelua. Toisaalta taas pitäisi myös keskustella neuvoston kanssa siitä, eikö voitaisi vähentää tai siis rajoittua ja mm, siis tyytyä 12 jäseneen tuomariin, eikö se olisi riittävää? Täällä kysyttiin jo, että aiotaanko kaikki pysäyttää, koska meidän mielestämme jäsenvaltiot eivät ole päässeet sopuun ja se on valitettavaa sopun tuomarin lukumäärästä. Tämä on se oikea varsinainen kysymys. Pitääkö meidän tukea tehtyä ehdotusta? emme kuitenkaan ole sitä mieltä, että se oli paras tai loistava, mutta jos se hinta on maksettava, niin mikä siinä? Jos te muistatte tuomioistuimen presidentin tekemän ehdotuksen, niin ensimmäisessä vaiheessa ehdotettiin korottamista 12 ja sen jälkeen integroidaan hallinnollinen tuomioistuin, yleinen tuomioistuin, ensimmäinen, ensimmäisen asteen tuomioistuin integroidaan tähän kahteen muuhun ja sitten toisessa vaiheessa olisi 28 tuomaria. En tiedä, pysähdytäänkö nyt tähän ensimmäiseen vaiheeseen, koska ensimmäinen etappihan ö, tuntui tyydyttävän lähes kaikkia. Kysymys kuuluukin, että miten me parlamentissa otamme kantaa suhteessa jäsenvaltioihin, jotta löydetään ratkaisu todelliseen ongelmaan. Eli miten tuomioistuin, ensimmäinen tuomioistuin toimisi EU-ssa. Minä en usko, että pitää lähteä nyt käsittelemään kaikkia arviointeja asti, koska ne on jo suoritettu, laadittu takavuosina. Ja konsensushan löytyy siitä, että tuomarin lukumäärää, lukumäärää pitää lisätä. Minä itse olen sitä mieltä, että pitäisi nyt pyrkiä pääsemään yhteen, yhdessä yhteen samaan suuntaan ja ratkaista tämä ongelma. Ja herra Kavada. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut kollega Rovadelvuota ja mietinkin, että voitaisiinko tässä nyt saada jonkunlainen tekniikka aikaan, että kaikki ovat tässä antamassa jotakin. Me olemme samaa mieltä siitä, että tutkimme tätä asiaa myönteisesti, jos te teette reformin sillä tavalla, että toimikausia pidennetään, mutta tämähän loppukädessä on kuitenkin neuvostossa päätettävä. Jos meillä on tämä, se, että kaikki tässä hyötyvät, niin jos toimikaudet ovat liian lyhyitä, niin en minä, en, kyllä minä olen tietoinen, miksi toimikaudet ovat niin lyhyitä. Hallitukset haluavat miellyttää ihmisiä, että siellä olisi enemmän kiertoa ja vaihtuvuutta sen sijaan, että toimikaudet olisivat pidempiä. Mutta jos me lähtisimme toimimaan sillä tavalla, että tämä tyydyttäisi kumpaakin osapuolta ja olisimme kuitenkin järkiperäisiä tässä toiminnassa ja että meillä olisi toimiva oikeuslaitos tuomioistuin, koska se on keskeinen pilari toimielin, toimielinten kannalta, nimenomaan kansalaisten kannalta. me odotamme vielä, jos pitää odottaa pari-kolme vuotta, että asia joutuu oikeuskäsittelyyn, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Äh, Mr. Chrysogonos. Our group agrees that, uh... Ryhmämme on samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin oikeusjärjestelmää tulee uudistaa, mutta kriittinen kysymys on nyt se, että minkälaista uudistusta tarvitaan. Se, että yksinkertaisesti lisätään tuomarien lukumäärää vastaisi vastaisiko se vakavimpiin ongelmiimme? Ei. Todellisuudessa meillä on äh, oikeudellisen suojan puutetta ja samoin Euroopan tasolla oikeusjärjestelmän uudistuksen puutetta. Ja tämä vähentää Euroopan äh, lain äh, tehokkuutta ja erityisesti perusoikeuskirjan toteutumista käytännössä. Tarvitaan parempaa ja tehokkaampaa täytäntöönpanoa, erityisesti juuri perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa. Ja tämä liittyy ensinnäkin mahdollisuuteen oikeussuojakeinoihin, erityisesti unionin tuomioistuimessa, mutta myös on taattava tuomareiden riippumattomuus niiden tuomarien, jotka tässä tuomioistuimessa työskentelevät. Ja mitä tuohon ensimmäiseen ongelmaan tulee, meidän tulee parantaa esimerkiksi AY-liikkeen sekä kansalaisjärjestöjen parempaa pääsyä ja ylipäätään näin parantaa eri toimien laillisuutta, toimien, jotka tulevat unionilta, siis neuvostosta, komissiolta ja niin edelleen. Ja sitten tuo toinen ongelma, meidän on vahvistettava oikeuslaitoksen riippumattomuuden takuita niin, että se on vähintäänkin, että nämä takuut ovat vähintäänkin samalla tasolla kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vastaavat. Näin on ollen uudelleen nimittäminen tulisi kieltää aivan täysin kokonaan. Ja nimitysmenettelynkin tulisi olla samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Se tulisi yhdenmukaistaa ja sitä tulisi sopeuttaa ainakin vastaamaan niitä vaatimuksia, joita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vastaavasti käytössä. Joten me emme ole valmiit äänestämään minkään sellaisen toimen puolesta, jota kautta lisätään tuomarien lukumäärää. Onpa kyseessä sitten yleinen tuomioistuin tai ensimmäisen asteen tuomioistuin. Me emme tue tuomarien lukumäärän lisäämistä ennen kuin nämä takuut täydellisestä oikeudellisesta riippumattomuudesta uudistetaan perussopimuksissa niitä todella vahvistamalla. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Rova Hautala. Uh, chair, I would just like to add uh, some... Puheenjohtaja haluaisin vain lisätä tähän joitakin tietoja. Nämä uudet virastot luultavasti myös tuottavat yhä enemmän käsiteltäviä asioita. Tuomioistuimella on jopa huolia siitä, esimerkiksi huolia siitä, että, että kemikaalivirastosta alkaa tulla erilaisia kanteita ja, ja sitten on ennustettu, että lisätyötä tulisi siksi, koska jo nyt on yli sata tapausta, jotka liittyvät Venäjän sanktioihin. Yritän kyllä tällä nyt saada sanottua sen, että saattaa olla, että vuonna 2011 silloin, kun tämä asia ensimmäistä kertaa tuotiin esille ja pyydettiin lisätuomareita 12 ja perusta sille oli oikeuskäytäntö vuosilta 2009-2010, niin tarkoitan vain, että meidän on vähän katsottava tulevaisuuteen, kuinka työtaakka kehittyy ja siksi ajattelen, että tämä 28 tuomaria lisää ei ehkä ole täysin perusteeton. Mr. Marino Pinto. No, Marino Pinto. Senhor Presidente, caros colegas, eu acho... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaikki, mitä täällä nyt on kuultu tähän asti. Siis voin tehdä sitä seuraavan yhteenvedon. Me kaikki puolustamme tätä uudistusta EUn oikeuslaitoksessa tuomioistuimessa, eli meillä pitäisi olla ihan todellinen uudistus, mutta silloin tuomareiden itsenäisyyttä, riippumattomuutta pitää lisätä erityisesti poliittisessa mielessä. On selvää, että tuomari, joka aloittaa uuden toimikauden edellisen jälkeen, niin eihän hänellä ole sama riippumattomuus kuin ensimmäisellä toimikaudella. Äh, ja koska silloin hän on saanut jonkunlaisen armon niiden silmissä, jotka ovat suoneet hänelle tämän uuden toimikauden. Eli näinhän tapahtuu monissa tuomioistuimissa Portugalissa ainakin ja myös eurooppalaisissa ihmisoikeustuomioistuimissa. Jos lähdetään rajaamaan toimikautta vain yhteen, niin silloin tilanne on aivan eri kuin jos esimerkiksi on toisen tai jopa kolmannen toimikauden. Mutta joskus se edellyttää myös lisäkoulutusta ja myös kuultuani täällä keskustelun voin sanoa seuraavaa. Jos tämä ehdotus nyt otetaan hyvin vastaan, niin jos puhumme EUn yleisestä tuomioistuimesta, niin silloin se saa, siellä on 56 tuomaria. Ja se on vähän alle tuhat käsiteltävää asiaa per vuosi. 47 tuomaria on yhdeksälle tuhalle asialle per vuosi tuomioistuimessa. Sanoisin rouva vuolle seuraavaa. Ei kai kenenkään lähteä pitää pidä, pidä pelätä tätä tuottavuuskäsitettä. Siinähän on kyse arvioinnista, johon me kaikki voimme joutua. Joskus olimme, olimme sitten poliitikkoja tai edustamme muuten tasavaltaa tai sitten olemme myös tuomareita. Tuottavuus on henkilökohtaisen työn tuotos ei minua ainakaan se pelota. Minua laisinkaan se, että joku lähtisi arvoimaan minua, mikä minun tuottavuuskapasiteettini. Rova Delbo ja hyvät kollegat, haluan sanoa teille, että minä haluan, että Minulla on täydellinen omistautuminen tälle asialle. Minä olen mitään muuta toimintaa tässä parlamentissa. Minä olin aiemmassa elämässäni asianaja, asianaja ja, ja kun minusta tuli parlamentin jäsen, minä jätin kaiken aikaisemman ammatillisen toimipani, koska mielestäni se ei ollut yhteensopivaa lain silmissä lain edessä, sen, koska uskon, että on hyvin vaarallista eh, että on yksityisiä asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet lainsäädäntötoiminnasta ja voivat jollain tavalla kiinnostua siihen lakiprosessiin, jota täällä esimerkiksi ollaan työstämässä. Minua ei peloita laisinkaan tämä sana tuottavuus, ja kun puhun sana tuottavuudesta, silloin me tuomarit puhumme vain keskiarvoista, esimerkiksi kuinka monta tuomiota langetetaan joka vuosi per tuomioistuin. To, portugalilaisilla tuomareilla on omat vaatimukset. Jo vuosien ajan he ovat pyytäneet, että vedettäisiin todella tämmöinen tuottavuuslinja, kuinka paljon voidaan antaa tuomioita vuodessa yhdeltä tuomarilta, mikä on heidän kapasiteettinsa. Olisiko se noin 25 per vuosi eurooppalaisessa tuomioistuimessa? haluaisin sanoa, että jos tässä on nyt kyse ensimmäistä puolivuotiskaudesta 2015, jos siellä on 102, 27 asiaa yleisessä tuomioistuimessa ja tavallisessa tuomioistuimessa on yli 200 asiaa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on vahvasti lisätty näitä, näiden avustajien lukumäärää, tuomarien avustajien lukumäärää. Ainakin ensimmäisen puolivuoden aikana yleisessä tuomioistuimessa on päätetty Joo, 70 prosenttia kaikista asioista, jotka olivat tulleet käsiteltäviksi. Tämä on hyvä merkki, koska silloin voidaan ajatella, että voidaan päästä hyvään lopputulokseen vähemmin kustannuksiin ja vähemmin keinoin. Toisaalta haluan vain sanoa sen, että jokuhan jo mainitsi sen, että jos neuvosto päättää tuomarin lukumäärän nostamisesta, niin, niin ei se ole neuvoston toimivaltuuksiin kuuluva asia. Se kuuluu yhteispäätös toimi yhteispäätöksen alaisuuteen. Se kuuluu Euroopan parlamentille ihan yhtä paljon kuin neuvostolle päättää tästä tuomarien lukumäärästä. Mehän olemme täällä antamassa omia arvioitamme, ainoastaan hyväksymistä, mutta me ei ole kyse siitä, että me vain allekirjoitamme mietintöjä, mutta meidän täytyy tehdä päätöksiä niiden henkilöiden nimissä, jotka äänestävät meidän puolesta ja äänestävät meitä. Me olemme demokraattisesti valittu toimielin koska mehän todella olemme tulosta yleisen äänestyksen tuloksena. Kukaan ei ole koskaan selittänyt minulle yhtä asiaa. Meillä on tuhansia tuhansia korvausmenettelyjä käsiteltävinä. Minä olen kuullut, että jos on kyse, jos haluaa korvausta, niin silloin pitää olla neljä eri vaihetta, neljä eri käsittelyvaihetta, jos halutaan saada korvauksen, korvausmenettely läpi. Mehän haluamme tämän osoittaa. Esimerkiksi joku voi joutua äh, epäsuotuisaan asemaan, koska prosessi laki, mm, oikeudenkäynti kestää niin kauan, mutta minusta tuntuu siltä, että tässä lähdetään nyt argumentoimaan vähän kiusallisilla äh, argumenteilla. Toisaalta taas täällä kukaan ei sano sitä, että me haluamme vähentää tuomareiden lukumäärää. Ehkä Siesvievski halusi sanoa sitä. En tiedä, oliko, ymmärsinkö näin, että hän halusi välittää tämän viestin, mutta voitaisiin myös argumentoida sen puolesta, että nost, lisätään tuomarien lukumäärää yleisössä tuomioistuimessa, mutta ei pidä aina lähteä käyttämään tätä väärää argumenttia, että, että emme ole kuulleet tuomareiden mielipidettä, olemme kuulleet vain presidentin näkemyksen, mutta tässä on kyse henkilöistä, joita, jotka varmasti olisivat kiinnostuneita kuulemaan meitä, meitä pitäisi kuunnella heitä. Emme me saa olla tässä absoluuttisia päättäjiä, ehkä ehkä olisi joku henkilö, joka ehkä joku pelkää sitä, että kuullaan yleisen tuomioistuimen jäsenten mielipidettä minä olen kansalainen äh, europarlamentaarikko. Miksi me emme kuuntelisi tämän yleisen tuomioistuimen presidentin mielipiteitä ja tuomareiden näkemyksiä asiasta? Minulla on äh, sen kaltaista tietoa, jossa sanotaan, että mm, usein kumotaan nämä meidän esille usein uusille tuomat argumentit, jotka usein luokitellaan totuuksiksi. Ja tässä me olemme nyt päättämässä jostakin prosessista, joka käynnistyy, mutta, mutta tässä on kyse meidän ja muiden tulevaisuudesta, myös meidänkin tulevaisuudesta. E Lissabonin sopimus ja Nitsan sopimus sanoo, että siinä pitää puolustaa erityistuomioistuimuuden toimivuutta ja sen pitää olla ammatillisesti pätevöitynyt, hyvin toimiva tuomioistuin. Sen pitää olla laadullisesti paras mahdollinen tuomioistuin. Tämähän on ihan selvä oikeus, jossa, oikeuslaitos, jossa toimii tuomareita, jotka käsittelevät eri aloja, eri alojen teemakysymyksiä. Ja Lissabonin ja Nitsan sopimuksethan sanovat näin, ja tässä me olemme nyt poistamassa tätä yhtä ainutta erityistuomioistunta, joka perustuu siihen ehdotukseen, että halutaan poistaa tämä yksi tuomioistuin, jos me haluamme sitten lisätä yleisen tuomioistuimen luku, tuomareiden lukumäärää minä haluan sanoa tielle, että minä en hyväksynyt tätä näkemystä, jota monet kollegat ovat tässä esittäneet ja puoltaneet. Jos me ensiksi sanoo, että kyllä, ja sitten me sanomme ei. Eihän nyt näin voi toimia. Tämä tulkinta ei kyllä ole ihan oikea. Ensiksihän me sanomme kyllä, kyllä, 12 lisätuomarille, no niin, piste. Ja sitten jos me sanoisimme, että ei lisätä 28, niin siinä on kyllä selvä ero. Ja on kyse myös erään tuomioistuimen kuolinkamppailusta, joka on toiminut erittäin tyydyttävästi ainakin suurimmaksi osaksi asianosaisten kannalta katsottuna. Voidaanko tässä nyt lähteä päättämään jotakin, että onko tässä kyse poliittisesta vai juridisesta painotuksista? meidän täytyy, meidän täytyy käsitellä tätä asiaa ihan asianmukaisesti ja totuudenmukaisesti. Mutta kollega tässä ehdotti 14 naista 28. No se on ihan hyvä ehdotus. Ja oli haluan sanoa, että minä olen, minä olen Portugalissa asianajaliiton presidentti, se on ainut ammatillinen yhteisö tai järjestö maailmassa, jossa on enemmistönä naisia jäsenistössä. Ja minä olin se, joka vein tämän läpi, joka sai tämän läpi, joka hyväksytti sen ja meillä oli ja, e, meillä on siis paljon naisia, mutta eihän tässä nyt puhuta siitä. Se on ihan loogista, että pitäisi olla tasa-arvo naisten ja miesten välillä parlamentissakin, mutta näin ei ole asianlaita, mutta kysymys kun on ihan toisenlainen onko ihan oikeutettua tämä 28 uutta tuomaria? Ja hyvä kollega, tämä on se teema, josta minä pyydän vielä uudemman kerran ajat, että voitaisiin ajatella sitä vielä uudemman kerran. Lähdemme nimeämään 28 tuomaria, kun niitä edellisenä vuonna oli 12. Päästäänkö tästä nyt hyvän sopun näinkin, ehkä joskus kansallistakin aiheista? se, minä en halua, että tämä nyt tässä väkipakol, väkisin rrr, viedään läpi. Meillä on kyse, tässä on kyse miljoonista eurooppalaisista veronmaksajista, jotka ovat valinneet meidät. Meidän täytyy tajuta, että mitä me tässä lupaamme. Lupaammeko puolustaa heidän etujaan? Näin ei ole ainakaan minun mielestäni tässä nyt asia. Totta kai meillä on menoja, ne pitää oikeuttaa, mutta ensinnäkin pitää antaa mahdollisuus siihen, että on otetaan huomioon todelliset tarpeet. Me kyllä hyväksymme, mutta, jo, mutta meillä, meidän pitää todistaa, tämä oikea, todistaa oikeaksi nämä kaikki argumentit. E, on yksi asia, jota ei ole koskaan kuultu, että se on yksi tärkein asia, joka pitäisi kuulla. Se on tämä yleinen tuomioistuin. Kuka tässä nyt pelkää tätä yleistä tuomioistuinta tai sen tuomareita? Kiitos paljon. Uh, thank you very much. <clears throat> Kiitos oikein paljon. Tuo ehdotus uh, tuomarien kuulemisesta tai yleisesti pohdinta siitä, miten voimme edetä. Tämä on varmaankin hyvä koordinaattorien uh, käsitellä huomenna kokouksessaan. Nimittäin tämä vaikuttaisi nyt aika monimutkaiselta tilanteelta ja koordinaattorien lienee tästä paras sopia. Toivon, että hyväksytte tämän ehdotukseni. Mä haluaisin vain todeta, että Rova Hautala Yleisesti on levitetty tietoa, että ihmiset odottavat tuomioita yleisessä tuomioistuimessa kolmesta viiteen vuotta. Vuonna 2014 keskimääräinen aika oli 23,4 kuukautta, eli alle kaksi vuotta. Joten ehkäpä meillä ei ole myöskään kaikkia oikeita tietoja käytettävissämme, koska ainakin tässä tapauksessa yleisesti Äh, levinnyt tieto ei ole totuudenmukainen. Ja Rova Regner, joka nyt on poistunut, totesi, että mitään uutta ei varmaankaan ole enää tässä tulossa esiin. Ehkä teillä on enemmän tietoa kuin minulla, mutta minun tietääkseni yleinen, se, että yleinen tuomioistuin ei hyväksyisi ehdotettua uudistusta, on aika suuri uutinen minulle, aika vakavakin uutinen. Rouva Delvo haluaa lisätä jotain, olkaa hyvä. Haluaisin vain lisätä sen, että teksteissä ei määritä, että tuomioistuimen pitäisi antaa kantansa. Artikla 281 toteaa, että, että tämä Euroopan unionin tuomioistuin sieltä kuullaan. Ja tuolla unionin tuomioistuin on se, jonka on tehtävä ehdotus ja sen kanta on myös välitetty parlamentille ja neuvostolle. Tiedetään kyllä, että muitakin ehdotuksia on tullut ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomareilta, mutta kun unionin tuomioistuimen on annettava tämä kanta, niin ainakaan virallisissa asiakirjoissa ei ole mitään virallista kantaa heiltä. Tämähän on asia, josta tuomareiden on keskusteltava keskenään vierailimme paikan päällä. Vierailua pidän virallisena Luxemburgissa. Meillä oli siellä valiokunnan kokous Luxemburgissa ja me tapasimme kaikki tuo, tuomarit. Siellä oli tuo, unionituomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomareita ja ainoa kanta, jonka kuulimme, koski sitä, e- minkä kuulimme unionin tuomioistuimen presidentiltä. Emmekä saaneet siihen mitään vastalauseita. Toimielimenä olen sitä mieltä, että niin mehän olemme nyt u- yhteyksissä toimi- toki on eri kantoja myös parlamentissa, mutta kyllä niin tuo toimielimen on annettava yksi kanta. But shortly, yes. Mas, eh, eh, eh, cara colega Delvo, é óbvio que... Parahin kollega Delvo, virallinen oikeus on unionin tuomioistuimella, mutta tilanne on äärimmäisen monimutkainen. Ja miksi vastustettaisiin sitä, että voimme kuulla tuomareita, koska tuomareitahan tämä ongelma erityisesti koskee, tuomareita ja virkamiehiä. Mitä perusteluja teillä on? tälle vastustukselle. Mielestäni on erittäin huolestuttavaa, että täällä nyt painostetaan sen puolesta, että päätekijöitä tässä asiassa ei kuulla. Voimmehan me kuulla heitä epävirallisestikin, kuulla heidän kantojaan ja sitten tältä pohjalta tehdä arviomme, joka saattaa hyvinkin vaikuttaa tulevaan päätökseemme, mutta se, että tällainen mahdollisuus suljetaan pois alusta alkaen, siis kuulla tuomioistuimen presidenttiä tai tuomareita, niin tämä on mielestäni kyllä arvelluttavaa. Minä olen äärimmäisen huolissani siitä, että Euroopan parlamentti kieltäytyy kuulemasta tämän ongelman äh, pääasianomaisia. Uh, Okei. Okay. Uh. Äh, no niin. Olisiko esittelijän äh, mielestä mahdollista pitää kokous varjoesittelijöiden kanssa Strasburgissa 28. huhtikuuta? Se não puder ser em Estrasburgo, poderá ser aqui em Bruxelas. Jos jos ei Strasbourgissa onnitu, niin voisimme myös Brysselissä kokoontua. Ehdotamme, että tämä kokous järjestetään 28. huhtikuuta. Se on Strasbourgin viikko. Yeah. Em princípio, sim, eu vou providenciar a organização. No, minä katson. Kyllä se periaatteessa onnistuu. Minä katson, miten onnistun organisoimaan sen kaikkien muiden kanssa. Okei, okay, so... Hyvä se oli jälleen äh, askel äh, eteenpäin äh, ja puhumme tästäkin koordinaattorien kokouksessa huomenna. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme siirtyä eteenpäin, nimittäin esityslistan kohtaan kuusi. Tässä kyse on julkaisemattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon eli liike salaisuuksien suojaamisesta. Esittelijämme on Rouva Lekrit. Merci, monsieur Le. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänä päivänä meillä on nyt jo kolmas keskustelu tästä direktiiviehdotuksesta, jossa puhutaan julkistamattomasta taitotiedosta ja liiketoimintatiedosta sen suojaamisesta laittomalta hankinnalta käytöltä ja julkistamiselta. Minähän tänään mietintöluonnokseni annoin sihteeristölle tässä valiokunnassa 10. helmikuuta kaikki kieliversiot tästä mietintöluonnokset ovat kaikkien saatavilla. Jo kolme viikkoa olette voineet lukea niitä, jos halusitte lukea ja perehtyä niihin. Minä en äh, puutu sitten muuta kuin vain keskeisiin toimintalinjoihin, jotka olen laatinut tähän mietintöluonnokseen. Minulla on jo usein ollut mahdollisuus sanoa, sanon sen vielä kerran, että minä äh, otin aika hyvällä mielellä vastaan tämän direktiiviehdotuksen komissiolta. Mielestäni se oli hyvä, tarpeellinen perustatyölle, mutta minä halusin täydentää, parantaa ja täsmentää joitakin kohtia tekstissä, kuin lähteä muuttamaan olemassa olevaa tasapainoa ja lopputarkoitusperää tämän suojaamisen tarkoitus, liikesalaisuuden suojaaminen, tarkoittaa eurooppalaisia yrityksiä, että ne voivat taistella sitä vastaan, että voitaisiin, voitaisiin laittomasti hankkia, käyttää julkistaa liiketoimintatietoa eli liikesalaisuuksia. Tämä on keskeistä, eli meillä piti olla yhteinen juridinen sokkeli perusta yhteinen ymmärrys siitä käsityksestä, mikä on salaisuus, mitkä ovat sen rajat, mihin se rajoittuu, mitä se pitää sisällä, että me molemmin puolin kaikki osapuolet voivat ymmärtää tämän samalla tavalla, että yritykset voivat kokea todella olevansa vahvistetun turvallisuuden kohteina tiedonvaihto on keskeistä. Se on todella elintärkeää tässä koko toiminnassa, jotta voimme jatkossakin puolustaa tietopohjaista taloutta, joka on tämän vuo, joka on 2000-luvun Euroopan unionin tavaramerkki. Näin parantaa myös luottamuksen ilmapiiriä, turvallisuuden ilmapiiriä, että voimme kehitellä enemmän tiedonvaihtoa ja myös parantaa kollektiivista innovatiivisuutta. Minä haluan nyt puhua, mikä on tämä meidän toimialamme. Tässä mm, ehdotetaan siviilitoimenpiteitä – kun puhutaan laittomasta hankinnasta, käytöstä, julkistamisesta, liikesalaisuuksissa. Siviilitoimenpiteet ovat tärkeä käsite, koska se kuuluu meidän toimivaltuuksimme. Komissio on myös asettanut rajat vastuualueelle niille, jotka ehkä mahdollisesti käyttäisivät epärehellisiä keinoja saadakseen haltuunsa näitä liikesalaisuuksia. Siis on ihan itsestään selvää, että minun, mielessä, minun mielessäni tämä on ihan selvää, että ei tässä ole kyse siitä, että lähdetään poistamaan jotakin avoimuutta tai asiakirjojen siirtovelvollisuutta yrityksille, ei sitä niiltä poisteta. Mutta on myös tärkeää, että tieto, joka siir- lähetetään julkisille viranomaisille, on suojattu, turvattu, siitä ajattelen jatkokäyttöä. Esimerkiksi jos yritys antaa vastauksessaan, kun puhutaan jostakin julkisesta tarjoushankintaprosessista. Jos siinä on luottamuksellisia tietoja, jota, jonka avulla voidaan vastata hyvinkin täsmällisesti asianmukaiseksi, asianmukaisesti tämmöiseen tarjouskilpailuun, niin silloin yritys voi odottaa myös viranomaisilta, että sekin noudattaa luottamuksellisuusperiaatteita juridisessa mielessä. Mielestäni tämä on itsestään selvää. Halusin sen kuitenkin muistuttaa ja aivan tyhjentävästi kirjata sen tarkistukseen numero viisi. Tämä luottamusvelvollisuus julkiselle viranomaiselle on myös katettu kappaleessa kolme artiklassa kolme. Minä olen myös pyrkinyt muotoilemaan tämän tekstin sillä tavalla, että poistan sieltä jotakin puutteita nimenomaan artiklassa 2, 3 ja 4, joissa puhutaan siitä, miten liikesalaisuus määritellään ja siitä, miten määritellään nämä olosuhteet, joissa voidaan saada se tietoonsa. On kyse kolmen vuoden aika viiveestä. Eli kolmen vuoden yhtenäisestä vanhentumisajasta. Yksi asia minimi, kaksi vuotta vähintään. Mielestäni tämä oli, tämä oli komission ehdotus, mutta minä olen ehdottanut kolmea vuotta, koska mielestäni silloin voidaan saada enemmän aikaa kerätä tietoa asiakirjaan. Ja silloin ö, todella voidaan saada enemmän aikaa, jotta voidaan koota tällainen hyvinkin arkaluontoinen, vaikeakin asiakirjakokonaisuus, jos asia menee tuomioistuimeen asti. Silloin asiakirja olisi todella kattava. Meillä on kolmen vuoden muutoksenhaku mahdollisuus. Se on todella keskeinen elementti tässä juridisessa sokkelissa, josta äsken puhuin. Mielestäni sekin voisi helpottaa luettavuutta ja, ja voisi myös helpottaa rajan, rajan yli tapahtuvaa vaihtoa, tiedonvaihtoa liikesalaisuuden ollessa kysymyksessä. Tässä puhutaan myös jäsenvaltioiden oikeudesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa kysymyksissä ja asioissa. Tässähän on kyse nimenomaan se, koska me voimme liikkua vain tällä alalla. On kyse jokaisen jäsenvaltion siviili- ja kauppaoikeudesta. Mutta kuitenkin minä halusin lisätä tässä vielä tässä yhteydessä yhden vahvistavan elementin, kun yritykset taistelevat e, epäreilussa kilpailutilanteessa. Haluttiin väättää, että minä puhun tästä vielä vähän myöhemmin, että jotkut poissulkemiset, joissa puhutaan artiklassa 4, tarkoittavat sitä, että nämä eivät, poistamiset ei ole mitään puskureita niitä vastaan, jotka, käy, jotka lähtisivät toimimaan epälojaalisesti kaupallisessa toiminnassa. Epärehellisesti myös kaupallisessa toiminnassa. Minulla on vielä muutama asia, jonka haluan sanoa hyvin selkeästi. Tämä luonnos, jota olen nyt työstänyt, jota me tutkimme, ei missään nimessä suuntaudu perusoikeuksia ja perusvapauksia vastaan. Se on tärkeä asia. Minä halusin säilyttää, turvata ja vahvistaa näiden komission ehdottamien turvalausekkeiden esiintymistä ajatellen, eli haluamme turvata ja vahvistaa niitä. Minä tässä otan nimenomaan esille kun puhutaan informaatiovapauden noudattamisesta ja takaamisesta ja ilmausvapauden noudattamisesta ja taka- takaamisesta. Minä olen ehdottanut joitakin täsmennyksiä ja minulla on hyvin tyhjentäviä johdantokappaleita siellä. Me, mm, on itsestään selvää, mutta täytyy taas muistaa, että jos me puhumme, jos me puhumme elinkelpoista yhteiskunnasta, silloin pluralismi on kaiken keskiössä. Eli, ja myös informaation, vapaus ja vapaus on keskeistä. Missään nimessä tämä teksti ei voi antaa mahdollista siihen, että voitaisiin loukata esimerkiksi artiklassa, joka mainitaan Euroopan perusoikeuksien artiklassa 11, jossa puhutaan perusoikeuksien turvaamisesta. Eikä kukaan voi valittaa sitä, että, että voitaisiin laillisesti äh, lähteä hyödyntämään tiedonvapautta ja ilmaisunvapautta kielteisessä mielessä, vaikka se voisi tarkoittaa sitä, että käytetään asiakirjoja, jotka pitävät sisällään liikesalaisuuksia. Minä halusin myös täsmentää, anteeksi täsmentää minun tarkistuksessani numero seitsemän, että tietolähdesuoja on välttämätön. Ehdotin myös sitä, mikä on mielestäni myös kes, keskeistä, jos me haluamme turvata keskeiset asiat artiklassa numero neljä, niin kuin komissio meille ehdottamme tämän direktiivin, niin niitä on laajennettu myös siihen mahdollisiin rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin, ne voidaan siis vapaasti integroida, jäsenvaltiot voivat vapaasti integroida ne silloin, kun direktiiviä lähdetään soveltamaan kansallisen lainsäädäntöön. Eli sen valtiot voivat mennä vähän pidemmälle kuin mitä tässä sanotaan, voivat käyttää rikosoikeudellisia toimenpiteitä, jos sen oma kansallinen lainsäädäntö sen sallii, silloin kun tätä direktiiviä lähdetään siirtämään kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta mä halusin jotenkin turvata tämän, turvata tämän asian, mainita sen ja välttää myös sen, että tästä voitaisiin, tehdä, voitaisiin jotenkin kiertää tämä asioiden turvaaminen ja lähteä aivan tyhjä, lähteä luetteloimaan tätä artiklassa neljä mainittua oikeuksien kirjoa, jossa, ei, jossa puhutaan direktiivin soveltamisalasta. Eikä lähdetä siis toistamaan sitä, mitä me olemme jo tehneet, kun puhuttiin palveludirektiivin siirtämisestä kansalliseen laintaan. Meillähän on tuolla myös juridiset toimenpiteet ja keinot sitä varten. Lopetan nyt tästä suojakeinoista, poikkeustapauksista ja poissulkemisista, jotka on erityisesti luoteltu artiklassa 4. Minä haluaisin vahvistaa sitä ja myös tasapainottaa sitä, antaa sille lisää tukevuutta, koska me olemme myös kuulleet, kuinka jossain määrin ollaan huolissaan siitä, että kansalaisyhteiskunta lähtee segmentoitumaan jotkut yhteiset järjestöt, jotkut tahot, jopa lehdistö on, ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa ja siihen pitää reagoida, se pitää noterata. Ja minä olen pyrkinyt olemaan varsin, varsin tarkkaavainen ja kuuntelemaan kaikkia. Minä olen antanut aivan erityistä turvaa ja suojelua sille, että saadaan yhdenvertainen oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jossa noudatetaan kontradiktorista periaatetta. Eli vastapuolia kuullaan tasapuolisesti. Artikla 8 on komission ehdotus ja mielestäni se menee ehkä vähän liian pitkälle, kun halutaan turvata tai suojata lainausmerkeissä liikesalaus. Minulla on useita ta- tarkistuksia 31, 32, 33, jotka haluavat taata sen, että osapuolilla on, on taattu minimimahdollisuus mahdollisuus päästä perehtymään koko asiakirjakokonaisuuteen ja saada myös yhteen yhdenvertainen ja oikeudenmukainen oikeuden istunto, joka tässä käytetään sanaa kontradiktorista periaatetta, eli kaikkia vastapuolia, kumpaakin vastapuolta kuullaan yhdenvertaisesti. Jos nyt on kyse siitä, että laittomasti hankitaan, käytetään tai julkistetaan näitä liikesalaisuuksia, jos meillä on nämä minimiturvatakuut, niin komission mielestä voidaan mennä vieläkin pidemmälle, jos halutaan turvata liikesalaisuutta enemmän kuin mikä on normaali käytäntö mm, siviilioikeusprosessissa. Eli pitää noudattaa kaikissa tapauksissa kontradiktorisen periaatteen asianmukaista toteutumista. Tässä hyvä puheenjohtaja, nämä muutokset kat- lisämääräykset, jotka, lisäsäännökset, jotka halusin ehdottaa meidän valiokunnallemme. Joitakin aikatauluelementtejä ihan nopeasti ja sen jälkeen käsittelen erästä aihetta, joka ei vielä ole vielä tässä näkösällä tässä minun mietintöluonnoksessani, mutta mielestäni se on hyvin painava asia. Mutta ensin muutama sana aikataulusta. Siinä siis ajattelen sitä, että mietintöluonnos julkaistaan, että jurivaliokunta on siis voinut perehtyä siihen jonkun viikon ajan. Se on julkistettu tämä luonnos, mutta tarkistusten jättämisen määräaika on 26. maaliskuuta. Varmasti monet ovat jo lähteneet työstämään tarkistuksia. Meillä voisi olla uusi kokous valiokunnallemme, jossa keskustelisimme nimenomaan tarkistuksista huhtikuun puolivälissä. Näin ollen voisimme ehkä äänestää toukokuussa meidän toukokuisessa kokouksessamme. Ja jos sallitte, niin vielä yksi asia, josta haluan puhua, se on minulle tärkeä. Se kuuluu tähän aihepiiriin, jota on laajalti jo käsitelty julkisissa kuulemistilaisuuksissa, joita meidän valiokuntamme on järjestänyt tästä samaisesta aiheesta tammikuun 20. päivä liikesalaus direktiiviehdotuksesta on kyse ammatillisesta liikkuvuudesta, nimenomaan innovatiivisten ammattien, ammattilaisten liikkuvuudesta. Minä olen saanut aika paljon täydentävää tekstiä tähän teemakokonaisuuteen ammatillisesta liikkuvuudesta. Yhtäältä mielestäni luottamus ja turvallisuus, jota halutaan luoda, joka liittyy tähän juridiseen perustaan, niin se todella edesauttaa, parantaa ja suosii ammatillista liikkuvuutta. Varmasti monet puolueryhmät tulevat antamaan paljon helmällistä lisäpanosta tähän, mutta minä voisin sanoa, että jos me haluamme antaa takeet, niitä on jo saatu, siinä mielessä, että jos me lähdemme luomaan tätä juridista perustaa ammatilliselle liikkuvuudelle ja sen turvaamiselle, niin on kuitenkin olemassa yksi este haitta ammatilliselle liikkuvuudelle. Onhan meillä argumentteja, jotka ehkä voin, joista voin kertoa ehkä yksityiskohtaisemmin kollegoille muualla, mutta vielä lopuksi on kyse siitä, että meidän pitää puhua innovatiivisella kentällä tapahtuvasta suojelusta, kilpailukyvyn suojaamisesta ja turvaamisesta, meidän taloutemme, eurooppalaisen taloutemme kilpailukyvyn turvaamisesta. Innovatiivisuushan on ö, tietopohjaisen talouden polttoainetta. Me tarvitsemme hyvää tasapainoa sille, että voimme turvata ja suojata, mutta samalla voimme myös kierrättää tietoa meidän eurooppalaisella alueellamme. Nyt olen jo aika kärsimätön kuulemaan kollegojen vastauksia ja reaktioita ja toivottavasti voimme tehdä hedelmällistä rakentavaa työtä edetäksemme tämän mietintöluonnoksen laatimisessa. Hyvät kollegat, kiitos paljon tarkkaavaisuudesta. Uh, thank you very much. Uh, before... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron jäsenille, haluaisin todeta, että tarkistusten jättämisen määräaika on 26. päivän maaliskuuta kello 12. Tämän valiokunnan hyvin perinteisiin kuuluu se, että olemme jo nyt aikataulusta jäljessä, joten jos sopii, niin pyytäisin teiltä hyvin tiiviitä huomioita. Edustaja Koferati. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tiivistelmästä. Hän korosti niitä asioita ja uutuuksia, joista, joista hänen tarkistuksissaan puhutaan. Haluaisin aivan lyhyesti kommentoida ensinnäkin yleisellä tasolla tätä ottaen huomioon se keskustelu, johon olen osallistunut muissa valiokunnissa koskien tätä asiaa, erityisesti Inta-valiokunnassa komission teksti, joka koskee näitä liikesalaisuuksia, saattaa näyttäytyä sellaisena vain säilyttävänä asiakirjana sen luonteen, asulta, äh, luonteen osalta. Meidän kuitenkin olisi uudistettava tätä asiaa niin, ettei siitä olisi hyötyä ainoastaan yrityksille, näinkin tietysti on, vaan niin, että voitaisiin samalla säännellä avattavia markkinoita. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että emme muuttaisi su- suoja termiä autarktiaksi, vaan että siitä tulisi asiallisen kilpailun synonyymi. Täällä on joitakin hyvin tärkeitä kohtia, jotka ovat tärkeämpiä kuin muut, kaikkein arkaluontoisin asia, mistä täällä muistutettiin ja joka liittyy henkilöiden te- työhön, erityisesti korkeammalla tasolla siellä, kun innovoidaan ja tutkitaan, e, kun se on olennaista tässä työssä. Jos me emme suojele näitä työntekijöitä, niin teemme heille hallaa, koska estämme heitä käyttämästä heidän kapasiteettiaan tehdä, tehdä ehdotuksia heitä koskevalla työmarkkinasektorilla. Jos ei luomiskapasiteetin arvoa tunnusteta, niin silloin haluamatta aiheutetaan vahinkoa sekä henkilölle että sille yritykselle, jossa tämä henkilö on työssä. Uskon, että se tieto, jota työntekijät käsittelevät ja erityisesti tämä käsitteellisten työntekijöiden, luovien työntekijöiden pääomaa. Nämä ovat asioita, joihin joita olisi lähestyttävä niin, että, ni, että niitä arvostetaan ja ne alistetaan sääntelylle. Ja että niiden kautta todella konkreettisesti voidaan tuoda, lisätä näiden henkilöiden tekemän työn arvoa. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia, tämä koskee tekijän oikeuksia, mutta loppujen lopuksi siitä tulee materiaalista tuotantoa kaikilla sektoreilla, teollisuudessa ja palvelualalla. Samalla tavalla meidän pitäisi kiinnittää huomiota julkishallintojen toimintaan. Usein julkishallinnot äh, kätkeytyvät salaisuuden taakse, jotta he saavat harkintavaraa omiin toimiinsa, niin tämä on epäselvä ja jopa vaarallistakin toimintaa. Ja tällaisesta voi aiheutua järjestelmä, joka saattaa olla ulkoisten interventioiden, ulkoisille interventioille altis. Sen tyyppisestä täällä puhuttiinkin, erityisesti julkisten hankintojen yhteydessä. Nämä ovat arkaluontoisia asioita ja niihin on Niitä on lähestyttävä varovasti ja sitten tarkistusten myötä varmaankin pääsemme kohti myönteistä ratkaisua näissä asioissa. Sitten täällä on vielä pari asiaa. Vanhentumisaika on mielestäni arkaluontoinen. Vaikuttaa näyttää siltä, että vanhentumisaikojen pidentämisellä voitaisiin tilannetta parantaa. Tämä vaikuttaa siltä, mutta itse asiassa näin ei ole, koska kun nämä määräajat pidentyvät, niin tästä syystä muuten pidinkin komission ehdotusta oikein hyödyllisenä ja kiinnostavana. Näyttää siltä, että kun määräajat ovat pidempiä, niin niin se jotenkin tilanne, että Itse asiassa on vaikeampi tunnistaa, minkä arvoinen tehty rikos mahdollisesti olisi. Ja näin ollen tässä tulee vain haittaa. Sen sijaan olisi hyödyllistä, että olisimme tiukkoja, aivan kuten komissio on ehdottanut. Tähän on hyvin erilaisia kantoja, mutta kuluva aika antaa liikkumavaraa saada kasaan lisää yksityiskohtia mahdollisesti, mutta mutta jatkuvalla tavalla se myöskin vähentää arvoa, koska tämä kuluva aika vaikuttaa, vaikuttaa siihen haittaan ja vahinkoon, jota on kärsitty ja, ja mitä kanteita asiasta on esitetty. Tässä olisi ehkä hyödyllisempää, että lähdettäisiin pikemminkin komission ehdotuksen suuntaan – eikä annettaisi neuvoston vesittää tätä ja muuttaa tämän kohdan luonnetta, jolla muutetaan vahingon määrääkin. Vahinko on kuitenkin sellainen, joka olisi tunnustettava ja siitä olisi korvaukset saatava. thank you very much, Mrs. Um, Her- Kiitos uh, oikein paljon. Ja sitten Rova Reda, olkaa hyvä. First of all, kiitos aivan ensin haluan kiittää esittelijä. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että kun puhutaan rajoituksista ja poikkeuksista, on tehtävä entistä enemmän perusoikeuksien suojelemiseksi. Kuitenkin olen myös Koferaatin kanssa samaa mieltä siitä, että emme nyt ihan näe näin myönteisesti tähän direktiiviluonnokseen mekään suhtaudu kuin esittelijä. Meillähän nämä on jäsenvaltioiden tasolla kuitenkin jo liike, toimintatiedon suojaamista. Ja direktiivin tulee johtaa siihen, että oikeudellinen varmuus kaikkien eri toimijoiden kohdalla paranee entisestään. Ja tähän meillä liittyy vielä joitain huomioita, huolenaiheita ja voisin kertoa joistain tarkistuksista, joita aion esittää. Ensinnäkin äh, määritelmä. Eli äh, luottamuksellisen tiedon suojaaminen, kun puhutaan innovatiivisesta liiketoiminta tiedosta, niin tässä ei keskitytä niihin tietoihin, jotka salataan, koska niissä on jotain innovatiivista potentiaalia. Tässä ei myöskään suljeta ulos sellaisia tietoja, jotka yritysten tulisi paljastaa ihan sääntöjen nimissä. Jäsenvaltioistahan on sellaisiakin tapauksia tiedossa, että jäsenvaltiot eivät pystyneet vastaamaan tiedon vapaaseen liikkuvuukseen liittyviin tie- pyyntöihin, koska näin olisi paljastettu liikesalaisuuksia, joten tämä voi olla hiukan ongelmallista, kun puhutaan vapaasta tiedon saamisesta. Joten tässäkin tapauksessa jäsenvaltioiden tulisi voida säilyttää ne hieman tarkemmin määritellyt määritelmät, joita niillä on. Ja sitten tuo luettelo poikkeuksista ja rajoitteista täällä jää puuttumaan esimerkiksi terveyteen tai ympäristöön liittyvät poikkeukset, joiden suhteen tiedon julkaiseminen on yleisen edun mukaista. Esimerkiksi tällaiset henkilöt, jotka paljastavat näitä asioita, heitä tulee suojella ja kun ajatellaan ilmaisuvapautta tai tiedon vapautta. Näitä täytyy joka tapauksessa rajoittaa, kunnioittaa näitä täysin rajoituksetta. Sitten kun ajatellaan työntekijöiden suojelua, heidän oikeuksiaan, samoin työntekijöiden edustajien suojelua, niin pelkäämme näiltä osin hiukan, että komission ehdotus saattaa suorastaan vähentää liikkuvuutta työmarkkinoilla, joten aiomme sitten tehdä joitain tarkistuksia jotka saattaisivat tältä osin parantaa tätä tekstiä. Ensinnäkin tämä rajoitusaika, olen Koferatin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tässä tapauksessa komission ehdotuksen seuraaminen olisi mm, järkevää, mutta kun puhutaan toimista, jotka kohdistuvat entisiin työntekijöihin, niin kyllä tämän rajoitetun ajan tulisi olla korkeintaan vuosi ja sitten kun ajatellaan myös mahdollisia korvauksia henkilöille, joita on täysin perusteettomasti syytetty, liikesalaisuuden paljastamisesta ja tämä on sitten johtanut vahinkoon heille, niin kyllä heillä täytyy olla oikeus myös korvauksiin. Erityisesti näin voidaan suojella pk-yrityksiä tapauksista, joissa suuret yritykset pyrkivät pk-yritykset pelaamaan ulos markkinoilta. Ja näin niillä täytyy olla mahdollisuuksia hakea oikeussuojaa. Sitten tuo komission käyttämä kieli mielestämme ei ole hyvä puhua rikkomuksista sen sijaan, että puhuttaisiin luvattomasta paljastamisesta, koska komissiohan on aiemmin todennut, että ei pidä liikesalaisuuksia osana teollisia tekijänoikeuksia ja näissä, näin ollen katsommekin, että tämä sana rikkomus olisi tässä ristiriidassa tuon kanssa, kun kerran puhutaan siitä, että liikesalaisuudet eivät ole osa eh, teollisia tekijänoikeuksia, niin miksi sitten TTIP-neuvotteluissa ne kuitenkin ovat tämän otsikon alla mukana? Ehkäpä tähän voidaan saada komissiolta lisäselvyyttä. Joissain jäsenvaltioissa ehm, liikesalaisuuksia pidetään ehm, teollisoikeuksina, ja kaikissa niistä tässä kuitenkin ei ole sama tilanne ja kun kerran TTIP-neuvotteluissa liikesalaisuudet pidetään teollisen tekijänoikeuksien otsikon alla, niin mielestäni tässä on tiettyä hämmennystä. Ja pitäisikin todella katsoa, että mikä direktiivi tässä nyt oikein on oikeusperustana ehdotukselle. Olisi mukava, jos komissiolta saataisiin vastausta ja todella myös siitä, mikä oikein liikesalaisuuksien rooli on teetit neuvotteluissa Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Radif. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя госпожа Люгрип за добрата... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Grippiä hänen erittäin tyhjentävästä esityksestä ja hyvin työstä, mutta minusta ei ole välttämättä lähteä muuttamaan tätä komission ehdotusta ihan alusta loppuun asti. Kuitenkin jotkut muutokset ovat välttämättömiä, jotka tekisivät loppuasiakirjasta luettavamman ja helpommin sovellettavan. Se tarkoittaa sitä, että me voisimme kyllä taata, että prosessi viedään hyvin loppuun. Minä tuen Rovalle Gripin ehdotusta sitä, että tehdään konkreettisemmaksi käsite liikesalaisuus. Nämä kaikki kaupalliset tiedot ja kaikki erityisammattitiedot, jotka liittyvät yrityksen toimintaan, kuuluvat suojelun piiriin. Meidän pitää myös miettiä, miten työntekijöitä voidaan paremmin suojella, koska hyvin usein on vaikeaa heidän saada tietää, mikä on liikesalaisuus. Yritysten pitäisi todella määritellä itse, mitkä työntekijöille jaetut tiedot ovat liikesalaisuuden piiriin kuuluvia ja ja samoin, jos lähdetään harmonisoimaan sääntöjä näistä aika rajoista, silloin on, se on keskeisen tärkeä, jotta yhtenäiset säännöt sovelletaan koko EUn alueella. Mutta kuitenkin minä en, kuitenkaan minä olen ihan varma, että tämä kolmen vuoden aika on riittävää. Joitkut jäsenvaltiot ovat ehdottaneet pidempää aikaa ja parempaa suojaa. Silloin se olisi äh, silloin olisi pakko alentaa suojelun tasoa, eli pitää jättää tämä jäsenvaltioiden oman päätäntävallan piiriin. Onko se kolme vuotta vai kuusi vuotta? Kiitos. Thank you, Mr. Marino Pinto. Kiitos. Sitten Marino Pinto. Eu quero felicitar a eh, relatora, eh, acho que pela exposição. Kiitoksia esittelijä. Minusta tämä oli, tämä oli esitys, joka heijasteli erittäin hyvin tehtyä työtä. Joitakin selvityksiä ehkä saatan kuitenkin tarvita tietystä näkökohdista. Nykymaailmassa on henkilöitä, joiden tehtävänä on puolustaa salaisuuksia, mutta sitten on toisia tahoja, joiden ammattiin kuuluu se, että rikottaisiin näitä salaisuuksia, paljastettaisiin salaisuuksia. Se kuuluu myös yleisen hyödyllisyyden, hyödyn puolustamisen. Salaisuuksien myötä voidaan piilottaa perusviestintää, keskeistä viestintää. Siksi meillä on toimittajia, joiden tehtävänä on rikkoa näitä salaisuuksia. Silloin kun haluamme liiallisesti suojella ammatillista salaisuutta, emme voi tehdä mitään eriytystä, että olisi tällaista harmonisointia Euroopan unionissa, kun kyseessä on ainoastaan yksityisen intressiin liittyvät asiat. Ei voida pitää äh, rikoksena kaikkia sellaisten tietojen ja julkaisua, joka ei se suoraan vaikuta äh, yrityksen legitiimeihin odotuksiin. On aivan selvää, että on paljon sellaisia tietoja, jotka yritykset haluaisivat, ettei yleisö niitä tietäisi eri syistä, mutta yleisön etu on kuitenkin saada tieto näistä asioista. On tärkeää suojella toimittajien roolia tässä tilanteessa. Ja sitten olisi paremmin määriteltävä yleisen edun käsite salaisuutta voidaan suojella ainoastaan yleisen edun nimissä, vaikka tämä yleinen etu sitten saisikin alkuunsa yksityisestä toiminnasta. Mutta on tärkeää antaa vähän lihaa luiden ympärille tälle käsitteelle, jonka perusteella voidaan pitää rangaistavana tämän salaisuuden levittämistä, kunhan pidetään huoli siitä, että toimittajat voivat vapaasti aiheuttaa, harjoittaa ammattia, koska heidän ammattiensa saattaa olla juuri se, että he paljastavat niitä salaisuuksia, ja muut, muut haluavat suojella. Uh, thank you, Mary. Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi sitten komissiosta herra Jean Bergevin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komissio kiittää esittelijää mm, tästä mietintöluonnoksesta ja onnittelee häntä tästä erittäin tasapainoisesta lähestymistavasta, joka on toteutunut tässä pitkin koko matkaa. Esittelijä nostaa esiin eri aihekysymyksiä. Yhteen niistä haluaisin kiinnittää huomionne, sillä tarkistukset 4 ja 17 aiheuttavat meille hiukan ongelmia. Pelkäämme, että nämä saattaisivat rajoittaa tällaista vapaan innovaation toteutumista. Nämä periaatteet ovat äärimmäisen tärkeitä kilpailukykyisille sisämarkkinoille. Ja me tarvitsemme innovaatiokilpailua. Se että todetaan, että mitkään teolliset tekijänoikeudet eivät innovaatioita suojaa ja että kaikkien tulisi voida niitä hyödyttää EUn taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kuluttajien nimissä. Eli näin itse asiassa saatettaisiin luoda uusia rajoituksia tiedon käyttämiselle – ja mielestäni on tärkeää, ja kun puhutaan tästä rehellisestä kaupallisesta käytännöstä, mm, ymmärrämme, kun puhutaan epäreilusta kilpailusta, niin tarkistuksessa 17 tähän myös viitataan, puhutaan tällaisesta laittomasta hankinnasta, kun katsotaan, että tämä on rehellisen kaupallisen käytännön vastaista. Ja täällä käytetään sanoja serving a purpose. Jos tässä tapahtuu äh, vääryyttä, niin se ei tapahdu tiedon hankintavaiheessa, vaan sitten sen käytän, käyttövaiheessa. Ja tämä olisi täysin ehdotuksen toimialan ulkopuolinen asia, joten nämä olivat näitä meidän huolenaiheitamme. Tärkeää olisi muistaa, että ihan toinen kysymys on se, mihin nämä tarkistukset pyrkivät, vaikuttavat pyrkivään, nimittäin se, että tapahtuuko kilpailu sitten epäreilulla tavalla esimerkiksi luomalla hämmennystä markkinoilla tai kuluttajien mielissä tai esittämällä vääriä väittämiä. Öö, jos öö, ei ole kylliksi harmonisoitu tätä reilu kilpailukysymystä. Se on toinen juttu, mutta se ei itse asiassa kuulu tämän ehdotuksen alaan. Mutta korostan nyt, että tämä on ainut ongelma, jonka me olemme näistä tarkistuksista havainneet. Muuten kaiken kaikkiaan pidämme erittäin hyvinä useimpia esittelijän ehdotuksia, jotka todella parantavat alkuperäistä tekstiä entisestään. Mitä sitten tulee noihin muiden jäsenten esittämiin huomioihin, haluaisin jälleen kerran korostaa, että direktiivi ei puutu olemassa oleviin sääntöihin, jotka vaativat liikkeenharjoittajia kuluttajia julkaisemaan tiettyjä tietoja yleisen edun nimissä. Tähän ei puututa eikä rajoiteta tai mitenkään muuteta eh, kansalaisten tai kansalaisjärjestöjen tiedonsaantia sellaisena kuin se nyt tänä päivänä on, esimerkiksi liittyen ympäristöön tai muihin eh, tärkeisiin kysymyksiin. EU-tasolla 104 9 2001 asetus määrittelee tätä Liiketoimintatiedon suojaaminen on ollut käytäntö pitkään jäsenvaltioissa. Nyt pyrimme selventämään tilannetta harmonisoimalla sitä ja tarjoamalla tiettyjä suojatoimia viimeistäänkin sitten oikeuden kautta. Emme me pyri tässä puuttumaan tämän, tähän suojan tasoon millään tavalla, vaan haluamme harmonisointia parantaa erityisesti, kun kyseessä on äh, rajat ylittäviä kumppanuuksia sekä sitten etuoikeutettujen innovaatiokumppanien kanssa tapahtuvia toimia. Me äh, tunnustamme ja tunnistamme nämä suojatoimet, joita parlamentti on korostanut. Äh, ne ovat avainkysymys ja monissa jäsenvaltioissa tilanne on epäselvä vielä tänä päivänä. Eli näitä suojatoimia kyllä selvennetään tällä ehdotuksella tai sen kautta. Jäsenethän tähänkin viittasivat puheenvuoroissaan. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisin vielä todeta, että kun ajatellaan nämä äh, liikesalaisuuksia ja sitten äh, työpaikkojen liikkuvuutta, mobiliteettia, niin tähän tämä ei mitenkään vaikuta, koska jo tänä päivänä olemassa oleva lainsäädäntö suojelee tältä. Kun ajatellaan vaikkapa todella tuota aiempaa työpaikkaa ja siihen äh, liittyviä äh, mm, liikesalaisuuksia, ja vaikutusarvio, jonka toteutimme, osoittaa, että ehdotuksen mukainen lisääntynyt äh, lisäselvyys itse asiassa parantaisi äh, liikkuvuutta äh, myös innovatiivisilla aloilla, joissa tästä puhutaan, joten me pidämme erittäin hyvänä tätä mietintöluonnosta sekä valiokunnan työtä. Ja nyt sitten jäämme odottamaan vielä niitä muitakin tarkistuksia muilta jäseniltä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja Rova Reda vielä. Like to ask if the commission would like to comment on the TTIP negotiation. Niin haluaisin vain tietää, että voisiko komissio kommentoida tätä TTIP äh, neuvottelua. Um, first of all... Voisi ottaa anteeksi Rouva Reda, äh, unohdin Kysyitte ensinnäkin tämän sanan rikkomuskäyttöä. Se on yleinen sana, jota käytämme aina, kun lakia rikotaan, joten emme me sitä mitenkään teollisen tekijänoikeuksiin liitä sen erityisemmin. Se on ihan yleisesti käytössä oleva termi. Mitä TTIPiin tulee, niin liikesalaisuudet on aina katettu TRIPSissä ja äh, niistä on puhuttu kahdenvälisissä, koska ne kuuluvat äh, äh, myös TRIPS-sopimuksessa tämän otsikon alle. Olen sanonut aiemmin ja toistan nyt tässä vielä, että tällä hetkellä meillä ei ole yhteisön säädöstä tällä alalla ja nyt pitää sitten äh, jäädä odottamaan, mitä yhteislainsäätäjät päättävät ja mitä TTIPiin tulee tästä ei äh, keskustella ennen kuin tästä on jotain todella myös meidän säännöstössämme. Kiitos. Kiitoksia ja haluaako eh, edustaja Le Grip reagoida vielä? Ei. If this is not... Jos ei, niin siinä tapauksessa tämä keskustelu päättyy. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Eh, tässä kyseessä on juuri tuo T-tip. Herra Boss on meidän esittelijämme ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron toteaisin, että koska äänestys on tarkoitus toimittaa tästä lausuntoluonnoksesta jo 16 huhtikuuta, niin määräaika tarkistusten jättämiselle on sovittu 26. maaliskuuta kello 17.00. Se on torstai päivä. Ja nyt valmistelija Foss, olkaapa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin itse lausuntoluonnokseen liittyen se keskittyy kahteen kysymykseen. Ensinnäkin tämä kiistan ratkaisu, mm, mekanismi ja sitten ihan lopussa niin kutsuttu sääntelyn johdonmukaisuus. Mitä tuohon kiistaratkaisumekanismiin tulee? Siitä on puhuttu aika, aika ristiriitaisissakin tunnelmissa ja siksipä olen tässä liitteenä olevassa työasiakirjassa vielä asiaa kommentoinut, jotta saamme käytyä asiasta hyvää keskustelua. Ensinnäkin on puhuttu siitä, tarvitaanko tällaista kiistojen ratkaisumekanismia ja jos vastaus on kyllä, niin minkälainen se voisi sitten olla? Ja ne keskustelut, joita me olemme Euroopan parlamentissa käyneet ja myös viime kokouksessa käyty keskustelu olivat aika moninaisia. Puhuttiin ylipäätään demokratiasta ja siitä, että voiko tällainen riitojenratkaisumekanismi johtaa eh, sellaisiin eh, tapoihin eh, ja toimiin, jotka joissain jäsenvaltiossa voivat olla jopa kiellettyjä. Eli eikö asioita voitaisi hoitaa kansallisissa tuomioistuimissa? Tässä on itse kullakin omat perustelunsa. Ja onpa asiasta sitten mitä hyvänsä mieltä, niin juuri julkisuudessa, joka tässä kuitenkin on meidän kaikkien kohdattava, niin vaikuttaisi siltä, että tähän mennessä tällaiseen riitojenratkaisumekanismiin ei ole niinkään luotettu, mutta nyt kyse olisikin siitä, että miten tätä luottamusta voidaan lisätä ja miten saadaan aikaan tilanne, jossa voidaan ehkä myös asettaa tiettyjä rajoituksia, jotka sitten johtavat siihen yleiseen mm, käsitykseen, että kyllä tällainen mekanismi tarvitaan. Mielestäni tämä kysymys on oikeastaan vähemmänkin relevantti, koska mielestäni oikeusvaltiossa oikeudellisesti tulee ongelmat ratkaista, joten täytyy olla mm, mahdollisuus tapaa saada oikeudellinen ratkaisu myös äh, riitakysymyksiin, kun äh, tässä nyt puhutaan tietystä kansainvälisestä sopimuksesta, niin jos sopimuksen solmimisen jälkeen syntyy riitoja, kiistoja, niin kyllä varmaan olisi hyvä sitten tietää, miten ne on tarkoitus ratkaista. Eh, olisi ongelmallista jättää tällainen asia täysin auki, joten olisi hyvä jo ennalta pohtia, minkälainen tämä mekanismi voisi olla. Olen tehnyt eh, tiettyjä ehdotuksia pidemmän aikavälin toimien suhteen, eli jonkinnäköinen tuomioistuin, niin kuin ainakin Saksassa tällä hetkellä on puheenaiheena, niin olisi hyödyllistä tällainen väline aikaansaada – ja mm, henkilökohtaisesti ainakin olen sitä mieltä, että on täysin toivotonta edes pyrkiä saamaan tällainen tuomioistuin toimintaan ennen TTIP-neuvottelujen e äh, päättymistä, joten tässä nyt tarvitaan jonkinnäköinen äh, väliaikaisratkaisu ja olisi varmaan hyvä komissiota pyytää arvioimaan, miten tällainen tuomioistuin voidaan ja minkä muo- missä muodossa se voidaan perustaa, minkälainen vetomusmekanismi voidaan saada aikaan. Ja mielestäni meidän tulisi kyllä nyt aikaa neuvottelujen päättymiseen saakka käyttää sen sonderaamiseen, että miten eh, pitkällä aikavälillä jonkinnäköinen tuomioistuin eh, saataisiin aikaan. Nyt sitten kysymys eh, siitä, että minkä näköinen väliaikaisratkaisu voisi olla tuon lopullisen ratkais, tuota lopullista ratkaisua odotettaessa mahdollinen. Joka tapauksessa jotain ongelmia aivan varmasti tulee jossain vaiheessa, joten tulisi kyllä jo nyt pohtia sitä, että miten näitä ongelmia sitten ratkaistaisiin. Joskus on esitetty, että jo olemassa olevat kansainväliset tuomioistuimet voisivat tämän tehtävän ottaa kantaakseen. Olen pyrkinyt tätä objektiivisesti ja oikeudellisesti tarkastelemaan tätä ehdotusta, mutta ihan oikeudellisesti tämä ei ole mahdollista, koska yleensä kansan oikeudelliset subjektit ovat näissä toimijoina, eivätkä yksityiset toimijat. Sitten on tällaisia monenvälisiä, kansainvälisiä riistojen ratkaisumekanismeja, jotka jo ovat siis olemassa, mutta tähän nekään eivät periaatteessa oikein sovi, koska näiden jo olemassa olevien mm, riitojen ratkaisun mekanismien toimintaa, toimialaan eivät yleensä kuulu kuitenkaan investoinnit ja vapaakauppa laajemmin. Kun me ajattelemme yhteisiä sisämarkkinoita, niin Tähän voi verrata tällaiseen kansainväliseen kaup- vapakauppasopimukseen. Mehän olemme aina katsoneet, että oikeudellinen ratkaisu on järkevä ratkaisu. No sitten on eh, ehkä tullut esiin ajatuksia, että voitaisiinko saada aikaan eh, valtioiden välisiä toimijoita. Siis jos ajatellaan, että investoija on yhdessä maassa ja eh, syytetyn penkillä oleva sitten toisessa, mutta tämä ei liene tyydyttävää myöskään äh, sijoittajille, koska tässä sitten tulee esiin poliittisia pohdintoja. Joten omaa äh, individuaalista oikeutta on sitten vaikea lähteä ajamaan. Ja siksipä tällainen valtio-valtiotaso ei vaikuta tässä sekään olevan järkevä ratkaisu. No sitten on äh, esitetty ajatus siitä, että kansalliset äh, oikeudet voisivat ottaa tämän vastuulleen, mutta tässäkin voi syntyä vinoumaa, jos ajatellaan vaikkapa sijoittajavaltio suhteesta ja sitten äh, tämä halutaan jättää puhtaasti kansalliselle tasolle. Tällöinhän kansalliset tuomioistuimet oikeastaan voivat toimia vain siinä tapauksessa, että yksittäiset päätökset vaikkapa jätevesipäästöistä tai mistä hyvänsä, niin tähänhän kansallinen tuomioistuin on aivan erinomainen. Mutta jos ajatellaan kannetta sijoittajan ja valtion välillä, niin mm, kansallisella tasollahan tämä voisi olla tietenkin täydentävä toimi, jos kantaja vaikkapa toteaisi, että kyllä, kansallinen lainsäädäntö riittää minulle, mutta yleensä tässäkin syntyy suhde yksityisoikeuden ja kansainoikeuden välille, ja sekään ei kyllä tässä nyt asiaa palvelisi. Joten kysymys siitä, että kansallinen tuomioistuin aina toimii kansallisten standardien pohjalta ja tällaiset vapaakauppasopimukset, niin kuin tässä nyt yksi on tuloillaan, ei sopisi eh, kansallisen tuomioistuimen eh, päätettäväksi, koska se ei kuitenkaan ole kansallisen lainsäädännön alainen, joten tässä mielestäni myöskään kansallinen tuomioistuin ei voisi toimia ja näin ollen, kun pitkällä aikavälillä ehkä sitten tällainen niin kutsuttu kauppatuomioistuin voitaisiin saada jaloilleen, ja se voisi sitten tulevaisuudessa tietenkin äh, laajentua mallina myös äh, äh, esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen vientitoimiin ajatellen sellaisia maita, joissa tilanteessa on vielä toivomisen varaa. Mutta tällaisena riitojenratkaisu mekanismina ne ongelmat, joita tänä päivänä on, voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan. Ja olenkin pyrkinyt tässä nyt luomaan sellaisen äh, rakenteen tai ehdottamaan rakennetta, joka ei olisi niin ad hoc pohjainen kuin tähän asti. Sen tulisi tietenkin pohjata aiempiin kokemuksiin, mutta niitä päivittäin nykyhetken sopiveksi niin, että ongelmat, joita nykyisillä riitojenratkaisumekanismeilla on, rajattaisiin niin, että eh, näistä ongelmista päästäisiin. Ja jos ja kun teille tässä nousee vielä muita ehdotuksia esiin, niin kertokaa niistä. Mutta joka tapauksessa tarvitaan mekanismi, joka on puolueeton, jolla ehkä olisi tällainen tuomaripooli, ähm, josta äh, tuomareita sitten saataisiin, ja sitten myös sen äh, ähm, soveltamisalaa voitaisiin rajata niin, että ei ole pelkoa siitä, että standardit lähtisivät heikkenemään. Kyllä, varmasti voidaan löytää toimintatapoja, siis jos poliittista tahtoa on, löytää toimintatapoja sellaisen riitojenratkaisumekanismin luomiseksi, jossa tähän asti esiin tulleita ongelmia enää ei pääsisi esiin tulemaan. Ja tietenkin sitten myös vetoomusmahdollisuuksineen ja niin edelleen. No niin, työasiakirjassa tämän kaiken olen pyrkinyt kuvailemaan äh, sisällön puolesta. Ehkäpä vielä ihan viimeinen huomio liittyen äh, sääntelyn äh, johdonmukaisuuteen. Siitäkin on käyty keskustelua, että tätä kautta voitaisiin ikään kuin kiertää lainsäätäjän, mutta tässä tämä on rajattu yksinomaan yhteistyöhön sopimusvaltioiden välillä, mutta ei kuitenkaan koskaan lainsäätäjää ulkopuolelle jättäen. Ja siksipä katsonkin, että tässäkin voitaneen löytää ratkaisuja ja saada aikaan tilanne, jossa olemassa olevat ongelmat saadaan hoidettua ihan oikeudellisesti. Ja olisi mukavaa saada lisää tietoa, mutta tämän lisäksi pyytäisin, että keskitytään todella nyt tähän itse asiaan. Ja olen nyt pyrkinyt tekemään ehdotuksen, jonka toivon teitä miellyttävän. Thank you very much, uh, Mr. Köster. Kiitoksia, edustaja Köster. Äh, vielen Dank, Herr Voss. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos, herra Foss, tästä ehdotuksestanne. Äh, positiivinen oikeus äh, on positiivista, koska se pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja oikeudenmukaisuus pitää yhteiskuntamme kasassa. Siksipä TTIPiä ja myös riitojenratkaisun mekanismeja mitataan siltä pohjalta, että lisäävätkö ne kansalaistemme hyvinvointia ja parannetaanko taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöstandardeja tätä kautta. Tänäihin riitojen ratkaisumekanismeihin tulee. Herra Foss, arvostan teitä kovasti, mutta tässä asiassa olemme kyllä täysin eri linjoilla. Me sosiaalidemokraatit korostamme ennen kaikkea sitä, että historia on osoittanut, että tällaiset riitojen ratkaisumekanismit usein on perustettu sellaisten valtioiden välillä, välille, joilla yhdellä on no, oikeusvaltio toimiva, toisella ei niin äh, luonnollisesti on pyritty antamaan äh, mm, toiminnallista äh, ja oikeudellista turvaa sijoittajille, jotka uskaltautuvat maahan, jossa ehkä oikeusvaltio ei niinkään toteudu. Mutta mitä nyt tulee Euroopan unionin ja Yhdysvaltain väliseen tilanteeseen, se on täysin toisenlainen, koska tällaiset riitojenratkaisumekanismit, kat, niiden kautta mutta rikotaan sitä perusperiaatetta, että oikeus on sama kaikille, koska näissä tapauksissa tulee tällainen yksityinen, jopa yksityinen ö, ö, oikeuslaitos yrityksille. Ja tässä rikotaan kyllä oikeusvaltioperiaatetta räikeästi ei tarvita mitään erityistuomioistuimia millekään yhteiskunnan ryhmälle. Vapaakauppasopimuksessakaan minkäännäköistä erityistuomioistuinta ei katsota tarvittavan, ei myöskään kuluttajille tarvita mitään erityistuomioistuimia, eikä erityistuomioistuimia, jotka käsittelisivät ympäristöstandardien kunnioittamista. Näin ollen katson, että tällaiset yksityiset oikeustahot eivät mitenkään vahvista oikeusvaltiota päinvastoin. Sitten haluaisin todeta, että tähän asti että yksityiset riitojenratkaisumekanismit ovat osoittautuneet varsin heikoiksi. Ensinnäkään ne eivät ole olleet julkisia muuta kuin rajallisesti. Ja tietojemme mukaan myöskään sedassa ei ole mahdollisuutta – Ähm, oikaisun hakuun ja tämän lisäksi ne rikkovat demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteita, jos kerran sitten yksityiset tahot äh, antavatkin tuomioita. Näin rikotaan oikeusvaltioajatusta. Ja siksipä olenkin saksalaisen entisen perustuslakituomarin Rostin kanssa samaa mieltä, joka on katsonut, että nämä rikkovat Saksan perustuslakituomioistuinta, EU-oikeutta ja jopa kansainoikeutta. Joten nyt meidän täytyisi kyllä olla hyvin, hyvin tarkkaavaisia, ettemme tätä kautta anna yksityisille tahoille ää, valtiolle kuuluvaa, kuuluvia oikeuksia. Ja mietin myös sitä, että voivatko tällaiset yksityiset tahot saada EU-tuomioistuimen hyväksynnän. Tämäkin asia on vielä täysin auki. Vielä ehkä viimeinen huomio liittyen tähän sääntelyn johdonmukaisuuteen. Vaikuttaisi nyt siltä, että tämä periaate, ajatellen sitä, että parlamentit tekevät demokraattisia päätöksiä, ja että tätä ennen erinen neuvosto keskustelisi lainsäädäntöehdotuksesta. Tämä ei ole demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Tämäkään minun mielestäni tässä nyt paljastetaan hyvin suuret voimat yritysten palvelukseen ja demokratia joutuu tottelemaan markkinoita. Ja tämä on täysin väärä tapa toimia niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Thank you, Mrs. Hautala. Kiitoksia, Terva Hautala. Thank you, Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeudellisten asioiden valiokunnalla tässä parlamentissa on valtava vastuu. Sen on hyvin perusteellisesti tutkittava tietyt avainasiat tässä TTIP-sopimuksessa. Minusta meidän pitäisi käyttää parasta mahdollista asiantuntemusta, kun laadimme lausuntoamme. Ja olen oikein iloinen siitä, että herra Voss tässä lausuntoluonnoksessa pohtii myös vaihtoehtoja tälle ISDSlle, ellen ymmärtänyt väärin. Minusta tämä pitäisi jättää hieman avoimeksi. Omassa ryhmässäni on paljon skeptisyyttä koskien tätä niin sanottua uudistettua ISDS. Emme oikein usko, että lopputuloksena olisi sellainen järjestelmä, jossa noudatetaan parhaita oikeusvaltion periaatteita ja oikeudenmukaisuutta muuten. Esimerkiksi jos ajatellaan tilannetta tulevaisuudessa sellainen riitojenratkaisumenettely, joka otetaan mukaan TTIPiin, on hyvin luultavasti tällainen luonnos monia muita riitojen ratkaisumenettelyjä varten. Ikään kuin tällainen harjoitteluversio, eikä, eikä tätä todellakaan pidä ottaa kevyesti juuri tästä johtuen. Kun ryhmäni käsitteli näitä tapauksia, joita oli käsitelty ISDS mekanismin kautta, niin yllätyimme, kun huomasimme, että ei ollenkaan pidä paikkaansa se, mitä komissio on tässä sanonut, niin että muka suuremmassa osassa tapauksista kyseessä olisi ollut lainsäädännön täytäntöönpano. Monissa tapauksissa hyökättiin suoraan lainsäädäntöä kohti. Ja meidän todella pitäisi olla paljon kriittisempiä kuin mitä valmistelija fos on nyt ollut koskien tämän tyyppisiä tilanteita, koska kyllä nämä tosiasiat puhuvat paljon enemmän sen puolesta, että, että nämä eivät ole vain yksittäistapauksia, vaan kyseessä on todella eh, sopimusosapuolten eh, lainsäädäntö, joka tekee tämän tehottomaksi. E-, e-, eikä tämän, tällaisissa riitojen ratkaisumenetelmässä voida hyökätä tätä lainsäädäntöä vastaan. Kyllä että tämä on tällaista toivorikasta ajattelua. Kyllä meidän pitäisi keskustella tätä kunnolla, mikä on oikea kanta. Fos mainitsee täällä tämän ajatuksen siitä, että olisiko mahdollista ottaa käyttöön pysyvä tuomioistuin. Minun mielestäni meidän pitäisi katsoa tätä oikein tarkkaan. Jos katsotaan tätä nykyistä ISDS sellaisena kuin se on nyt esitelty ja jopa sitä, sen uudistettuakin muotoa, komission uudistamaa muotoa, niin se on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu ja pohdinkin, kuinka tulevaisuudessa tätä tilannetta enää voidaan muuttaa. Monet kansainvälisen oikeuden asiantuntijat sanovat, että itse asiassa Yhdysvalloilla ja Euroopan unionilla on maailman kehittyneimmät oikeudelliset järjestelmät ja ne kykenevät hoitamaan nämä riita-asiat ja vaatteet yritysten ja välillä. Joidenkin Euroopan unionin valtioiden osalta saattaa olla huolia koskien siitä, kuinka hyvin niiden oikeusjärjestelmät toimii, mutta niitä on hyvin harvaa. Ja toivon, että nämäkin kehittyvät nopeasti niin, että huolet tältä osin poistuvat. Mutta todella uskon, että herra Köster sanoi hyvin tärkeän asian. Alun perin ISDS-tyyppiset mekanismit eh, otettiin käyttöön, jotta voitiin suojella eh, sijoituksia, eh, siis kehittyneiden maiden sijoituksia maissa, joissa ei ole kehittynyt oikeusjärjestelmää. Tämäkin on tosiasia, joka puhuu tätä ISDS vastaan tapana käsitellä sijoittajasuojaa. Minusta meidän pitäisi myös tarkastella tarkemmin, millaisia ongelmia saattaa tulla tästä sääntelyyhteistyöstä. Meillähän oli aika kiinnostava kuulemistilaisuus jonkin aika sitten ja siinä verrattiin Yhdysvaltojen ja EUn hallinto-oikeutta. Ja täällä on joitakin näkökohtia, joihin meidän olisi perehdyttävä tarkemmin, jotka saattavat aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia, kun puhutaan sääntelyyhteistyöstä. Olen toki hyvin pitkälti yhtä mieltä teidän kanssanne, herra Vos, kun sanotte, että että kansallisen lainsäädännön hyväksyminen hoidetaan edelleen ainoastaan oikeutettujen EUn e ja USAn lainsäätäjien taholta, mutta tuleeko näin todella olemaan? Minun huoleni koskee sitä, että sääntelyyhteistyö, eli sellaisena kuin se on nyt suunniteltu, saattaisi ottaa liiallisiakin valtuuksia ja ikään kuin tehdä ennakkopäätöksiä lainsäädännön osalta niiden edellä, joiden oikeastaan pitäisi laatia lainsäädäntöä ja, ja hyväksyä lakeja, eli parlamentti kongressi ja kongressi Yhdysvalloissa. Toivon, että voisimme vähän tarkemmin katsoa, mitä tämä, millaisia haasteita sääntelyyhteistyöstä tulee ja millaista johdonmukaista sinne tarvitaan. Sitten ISDS ja säätelyyhteistyön lisäksi täällä on kolmas asia, johon herra Kösterkin viittasi, ja se liittyy ISDS-mekanismiin ja, ja, ja EU-lainsäädännön käyttämiseen on asiantuntijoita, jotka, jotka sanovat, että tämä EU-oikeuden ylivaltaisuus antaa merkkejä siitä, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että ISDS-mekanismi täyttäisi EU-lainsäädännön vaatimukset, EUn oikeusjärjestelmän vaatimukset. Tiedän, että tähän on myös vastakantoja, mutta haluaisin vähän tarkemmin tarkastella sitä, että tämä on EU-lainsäädännön mukainen järjestelmä. Toivon, että voimme käyttää vähän enemmän aikaa niin, että, että emme todellakaan ota tätä liian kevyesti, koska tämä valiokunta on avainasemassa, kun lähdetään muotoilemaan parlamentin kantaa tähän asiaan. Thank you very much. Uh, does Mr. Foss wish to react briefly? Niin, haluaako herra Foss vastata tähän? So kurz geht, weiß ich noch nicht. Jaa, lyhyesti, no enpä tiedä voinko sitä luvata. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että tämä kysymys, jota me tässä nyt ikään kuin vähän työnnämme me on kysymys siitä, että haluammeko me nyt ylipäätään jotain vai emmekö halua. Se, että tässä sanotaan, että vastustetaan äh, Äh, vaan sen takia, etteivät ähm, sijoittajat saa oikeuksia, joita eivät muuten saisi, niin tämä nyt on mielestäni vähän yksinkertaistettua. Mutta mikä on vaihtoehto? Minä olen tässä nyt pohtinut sitä vaihtoehtoa, että mitä sitten? Eli kun ajatellaan niitä, jotka nyt äh, sijoittavat rahaa, investoivat toiseen maahan, miten heidän etujaan voidaan parhaiten suojella? Jos nyt ajatellaan tätä ihan puhtaan oikeusjärjestelmällisesti, niin eihän tämä ihan puhtaasti kuulu kansallisille tuomioistuimille eikä kansalliseen oikeuteen. Ja siksipä sitä ei mielestäni oikeusvaltiollisesti eh, kansallisen tuomioistuimen alaisuudessa voi käsitellä ja hoitaa. Ja se tässä nyt on se ongelma. Ja kansainoikeudessakaan sitä ei oikein saa hoidettua. Ja siksi mielestäni tässä ollaan nyt puu ja kuoren välissä. Kun kansainoikeudellinen kohtaa yksityisoikeudellisen ja järkevintä mielestäni asia olisi hoitaa ähm, jollain uudella tavalla. Ja äh, sitten kun ajatellaan oikeusvaltioperiaatetta, niin kun on äh, mahdollinen oikeus, joka voitaisiin antaa yksityiselle taholle asian hoitamiseksi, niin voidaanko vain sanoa, että ei, me emme sinun vaatimuksiasi halua edes pohtia oikeudellisesti tai korkeintaan puitteissa, jotka eivät itse asiassa asialle sovi. Jos katsotaan vapaakauppasopimusta vaikkapa Etelä-Korean kanssa, öö, kauppatase EUn suhteen oli aiemmin miinus, mutta sopimuksen solmimisen jälkeen siitä miinuksesta tulikin kauppataseellemme plus. Ja nyt onkin kysymys siitä, että haluammeko tätä vai emmekö. Kyllä minä katson, että kauppataseen plussa ehdottomasti parantaa EU-maiden hyvinvointia. Missä ja miten nyt tarkalleen, sitä en tässä voisi sanoa. Ehkä kyse on työpaikoista, lisää työpaikkoja tai mitä hyvänsä, mutta en minä usko, että tämä olisi täysin merkityksetön seikka meidän hyvinvoinnillemme. Ja kun nyt ajatellaan tätä oikeusjärjestelmällistä lähestymistapaa, miten vältetään syrjintä, jos kerran sopimuksessa asia ei ole hoidettu. Teksasilainen tuomari, jonka pakeille ehkä Yhdysvalloissa menee, kyllä hänet on osittain valittu kansan äänillä. Voimmeko olla varmoja siitä, että hän on täysin puolueeton? No emme varmasti voi olla varmoja hänen puolueettomuudestaan. Eikä hän oikeudellisesti oikeastaan edes ole pätevää kansainvälisiä päätöksiä tekemään. Eli tässä avataan kyllä ovet ja portit vaikka mille. Mutta aina palaamme samaan kysymykseen. Jos ei suostu tämän teksasilaisen tuomarin armoille, niin miten sitten suojelee sijoittajia? Ja minä uskon, että edelleen on mahdollisuus saada aikaan riitojen ratkaisumenettely, joka ottaa huomioon nämä olemassa olevat ongelmat, joko minimoi ne tai suorastaan sulkee ne pois. Siksi mielestäni meidän tulisi olla avoimia ja haluta saada aikaan ratkaisu. Minä en pysty kuvittelemaan muuta tapaa suojella Me Kyseessä ovat meidänkin sijoittajamme, jotka investoivat. Niin kun ajatellaan tätä sääntelyjohdonmukaisuutta, niin me lainsäätäjinä emme aina näitä kaikkia normeja aseta. Erilaiset instituutiot, joita on kansallisella Euroopan tasolla, sopivat standardeista, Saksassa esimerkiksi DIN-instituutti, ja mm, siellä puhutaan juuri niistä ongelmista, joita meilläkin täällä on. Joten kyseenalaista mielestäni on sanoa, että juu, kyllähän on järkevää, että vaikka näillä standardointialoilla esimerkiksi muutkin kuin lainsäätäjä saavat sanoa sanasensa, sitten muilla aloilla tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole. Ja minun mielestäni tämä on kyllä kyseenalaista. Joten vielä kysymys. Mikä olisi sitten vaihtoehto? Ja eikö tähän asti huonona pidettyä tai riittämättömänä pidettyä käytettyä mallia voitaisiin modernisoida niin, että saataisiin aikaan tapa, joka mahdollistaisi yhtäältä investoinnit ja toisaalta kunnioittaisi sitä periaatetta, että kiistoja voidaan ratkaista. Oikeusvaltioperiaate, johon viittaatte, Herra Köster, sama oikeus kaikille, eivät kaikki investoi Yhdysvalloissa. Ja siksipä investoijiakin tulee kohdella samoin. Ja kyllä minä katson, että viime kädessä niin, ja Rauha Hautala itse asiassa erittäin oikein ja järkevästi puuttui tähän, että meidän tulisi pohtia, että miten saamme aikaan välineistön, joka ottaa huomioon tulevaisuuden, myös tulevaisuudessa eteen tulevat asiat, niin että tähän mennessä esimerkiksi riitojenratkaisumekanismi ei ole ollut mitenkään täysin toimiva, mutta emmekö me voisi siitä tehdä paremman ikään kuin tällaisen kauppa tuomioistuimeen alikehittyneet tai niin kutsutut alikehittyneet maat tässä aina nousta, nousevat esiin. Meillähän on jo kahdenvälisiä sopimuksia eurooppalaisten valtioiden sekä Yhdysvaltain välillä. Enkä minä nyt sanoisi, että siellä mitenkään alikehittyneitä ollaan. Vapakaupan tai vapakauppasopimuksen ajatuksenahan nyt ei välttämättä ole vain se, että ratkaistaan ongelmia. Ei, vaan ajatuksena on se, että voidaan käydä vapaata kauppaa, mutta siinä tapauksessa, että ongelmia syntyy, tulee olla mekanismi, jonka kautta ne ongelmat saadaan yhdessä ratkaistua. Siksi mielestäni nyt teetipinkin liittyen meidän täytyy luoda malli, joka on toimiva myös tulevaisuudessa. Ja siitä voi tulla sellainenkin mekanismi, joka koskee sitten kaikkia muitakin jatkossa, ja näin ketään ei syrjitä. Tämä koskee aina niitä, jotka investoivat jossain. Siksi minä tässä nyt pyytäisin teiltä avointa mieltä. Niin, meillä on ongelma. Haluamme hoitaa ongelman. Pyrimme mahdollistamaan ongelman ratkaisun. Mehän olemme aina tähänkin asti hyötyneet vapaakaupasta. Siksipä olisi järkevää pohtia, miten nyt saisimme aikaan jonkinnäköisen yhteisen kannan tässä. Thank you, uh, Mr. Anderson. Kiitoksia. Sitten herra Andersson lyhyt huomio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelyä hänen tekemästään työstä. Esittelijä monta kertaa kysyy, mikä on vaihtoehto sijoittajan suojalle? Minä olen uttelias ja siksi haluaisinkin kysyä, mitä esittelijä tai valmistelija Nämä olisivat vakuutusjärjestelmän hyvät ja huonot puolet sijoittajien suoja kysymyksessä. Much before the reporter. Kiitoksia. Ennen kuin esittelijä vastaa Meillä on täällä puheenvuoropyyntö. Edustaja Garcia Bercera. Hän on kauppapääosaston varapääjohtaja. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, uh, Chair, uh, and I'm happy to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus jakaa tälle, tämän valiokunnan kanssa muutaman kommentin koskien TTIP-neuvotteluja. Olen pääneuvottelija tässä sopimuksessa. Olemme sitä mieltä, että sijoittajasuojan keskustelu on yksi kriittisistä keskustelusta, jota on käytävä tietipiä varten. Ja keskustelua käydään nyt myös hyvin kriittisessä vaiheessa, eh, kun ajatellaan neuvotteluja Yhdysvalloissa. Haluaisin kertoa teille muutamia kommentteja komission kannalta niin, että voitte ottaa ne huomioon omissa pohdinnoissanne. Komission näkökulmasta tarvitaan kansainvälinen sijoittaja, sovittelu, mahdollisuus näissä sopimuksissa, mutta me, me tarvitsemme tällaisen uudistetun järjestelmän. On olemassa olevia kansan, kahdenvälisiä sopimuksia, joissa on säännöksiä tästä asiasta, mutta ne eivät vastaa nykytarpeita. Meillä on nyt mahdollisuus toimia ja tämä on Euroopan unionin toimivalta. Meidän mahdollisuus uudistaa näitä mekanismeja ja näin voidaan oikeuttaa tilanne ja välittää, välttää väärinkäytöksiä, että me emme voi todellisuutta kieltää. Komissio on tuonut Intakomitealla esiin muutamia asiaa, muutamia avainasioita, enkä halua nyt mennä yksityiskohtiin, koska olen ymmärtänyt, että teillä on rajallisesti aikaa käytettävissä olisi hyvä, että käytettäisiin lisää aikaa tässä, tästä asiasta tässä valiokunnassa, mutta haluaisin korostaa sitä, että meillä on kolme kaman kysymystä. Ensinnäkin, että sijoittajan suoja on määriteltävä hyvin selkeällä tavalla, niin ettei se voi olla mikään vaara oikeutetulle sääntelytoimille, jotka voidaan hyväksyä Euroopan unionissa tai jäsenvaltioissa – näin olemme pyrkineet tekemään Kanadan sopimuksessa ja pyrimme menemään vielä pidemmälle ja ilmaisemaan pyrkimykset selkeämmin sopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa. Toinen asia, olemme kuuttuneita siitä, että on uudistettava tapa, jolla sovittelijat, että nämä välimiehet valitaan. On varmistettava, että ainoastaan välimiehet, joilla on kaikki asianmukaiset pätevyydet, siis tuomarin pätevyys, voisivat toimia sijoittajan välimiesmenettelyssä. Tämä on yksi niistä uudistuksista, joita ehdotamme, jotka olisi otettava mukaan Yhdysvaltojen kanssa tehtävään sopimukseen. Ja sitten tarvitaan selkeät kontrollit ja tarvitaan mekanismi, jonka kautta voidaan aina hakea muutosta välimiesmenettelyn ratkaisuun. Nämä ovat nämä avainasiat, joista on neuvoteltu Yhdysvaltojen kanssa ja kaikkien niiden valtioiden kanssa, jotka ovat mukana, koska minusta tapauksessa voimme avata oven paljon laajemmalle uudistukselle. Minun mielestäni tämä vastuu, johon Euroopan unionin on lähdettävä ja otettava vastaan. En halua pidempään puhua, koska aika on rajallista, mutta todella mielelläni johon jossakin toisessa vaiheessa haluaisin käydä kunnollisen keskustelun tästä asiasta tässä valiokunnassa. Um, vielleicht noch auf die Die niin, Frage... Ehkäpä vielä vastatakseni kollega Anderssonille. En ole tätä asiaa pohtinut tähän mennessä. Tässähän kyse on tällaisesta siviilioikeudellisesta tavasta toimia. Mikään ei kuitenkaan muuta sitä, että tämä ei ole oikeusvaltiollinen mahdollisuus, siis tällainen, se on ehkä tällainen talouden tasaamismahdollisuus, mutta en tiedä, että ratkaisisiko näitä ongelmia sitten muuten. Nämä ovat ihan spontaaneja huomioita, en ole tätä sen syvällisemmin vielä ehtinyt pohtia, enkä mm, ehkä pysty tähän nyt menemään, kun ajatellaan sitä, että vakuuttaisi oman investointinsa, se ei kuitenkaan ratkaise tätä itse ongelmaa kansainoikeudellisen ja yksityisoikeudellisen äh, tason välillä. Makuasia, mutta oikeusvaltiollisesti minun mielestäni tämä ei ole. No, täydentävä mahdollisuus ehkä siis taloudellisesti suojautua jollakin tavoin äh, vahingolta, mutta mm, ei tämä mielestäni ole todellinen vaihtoehto, johon tulisi pyrkiä sinänsä sijoittaja suojaksi. Thank you very much. Thereby we close. Kiitoksia. Päätämme keskustelun tästä asiasta tähän ja menemme seuraavaan numero kahdeksan. Kyseessä on mietintöluonnos Refit-ohjelmasta. Anna puheenvuoron edustaja Kaufmannille. Ja, ja recht herzlich. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Mehän erittäin kattavan keskustelun refitohjelmasta tässä taannoin jo kävimmekin ja tuolloin esittelin omat ajatukseni ja ehdotukseni, eli en tänään enää puhu niistä. Mehän olemme tässä jo pitkään puhuneet muista asioista, kello on paljon. Muistuttaisin kuitenkin kollegoita siitä, että nyt tilanne on toinen kuin tilanne oli silloin, kun komissio esitteli REFIT-ehdotuksensa nimittäin kesäkuussa viime vuonna. Tuolloin oli vielä vanha komissio virassa, nyt uusi komissio. Nyt meillä on myös komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka on äh, erityisesti vastuussa paremmasta sääntelystä ja parhaat kollegat. Olemme myös saaneet komission äh, äh, ilmoituksen siitä, että 22. huhtikuuta on tulossa hyvin laaja paketti liittyen parempaan sääntelyyn. Näin ainakin olemme kuulleet. Edelleen lähden siitä, että refit tulee olemaan osa tuota 22. huhtikuuta esiteltävää pakettia. Ja tästä pääsenkin siihen kysymykseen, joka on meille kaikille tärkeää ja minulle tässä työssäni tärkeää. Nimittäin tähän Aastihan olemme voineet pohjata pohdintamme vain viime kesäiselle komission ehdotukselle, mutta 22. huhtikuuta voimme sitten sitten äh, tai saamme lisää äh, jalansia ikään kuin äh, me kaikki näemme, että se, mille pohjalle tämä minun tekstini nyt on tehty, tulee tietenkin muuttumaan ja tekstiäni täytyy sitten päivittää. Tämän sanoisin kollegoille, että tarvitsen tässä vielä hiukan hiukan vapauksia, itsekin vielä mahdollisesti muuttaa tekstiä, niin jos tilanne tuolloin 22. huhtikuuta muuttuu, ja kollegat uskon, että tämä on teille aivan yhtä lailla tärkeää kuin minulle, että tuolloin voimme sitten puuttua näihin asioihin erittäin erittäin ajankohtaisella tavalla, ja ehkäpä vielä sitten tätä mietintöluonnosta muuttaa ja sen sävyjä muuttaa tarpeen vaatiessa. Jos ja kun tätä tekstiä tarkastelette, niin voitte nähdä, että se on jaettu seitsemään eri kokonaisuuteen. Aivan yleisesti parempi sääntely, sitten sidosryhmien kuuleminen, sitten vaikutusten arviointi ja sitten pk-yritykset, jälkiarviointi, sitten sitten EU-lainsäädännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa ja viimeisenä kokonaisuutena vireillä olevien lainsäädäntöehdotusten peruuttaminen komission toimesta. En nyt todellakaan halua tässä kaikkiin näihin kysymyksiin enää palata. Totean vain sen, että minun mielestäni keskeistä on se, että me parlamenttina nyt pidämme erittäin hyvänä sitä, että komissio on äh, todennut äh, pyrkivänsä saman aikaan uuden toimenpiteen välisen sopimuksen äh, parlamentin ja neuvoston kanssa. Tätähän me parlamentissa olemme vaatineet jo vuosia. Hyvä, että sellainen on tulossa. Ja mielestäni aivan oikein on nyt korostaa sitä, että kyse ei ole määrästä, ei kyse ole lainsäädäntöehdotusten ja sääntelyn määrästä, ei, vaan nyt kyse on toden totta lainsäädäntömme laadusta. Sitä meidän kaikkien on tarkkailtava. Ja kun 28 jäsenvaltiota yhdessä antavat eurooppalaisen asetuksen, niin tätä kautta voidaan myös Euroopan unionissa purkaa byrokratiaa huomattavasti, koska näin korvataan 28 kansallista säännöstöä. Niin, nämä pk-yritystestit. Hyvä, että komissio haluaa tätä parantaa entisestään, sillä pk-yritykset ovat taloutemme selkäranka ja siksi on hyvin tärkeää niiden hallintotaakkaa keventää. Ja kollegat, eh, hyvin keskeistä mm, tämä on ja aivan varmasti kaikkien eh, edun mukaista. Byrokratian purkaminen ei tietenkään saa tarkoittaa sitä, että työntekijöiden oikeuksia rajoitetaan millään tavalla. Työntekijöiden oikeuksia on kunnioitettava ja pidän oikein hyvänä, että komissio Refit tiedonannossaan tähän äh, erikseen vielä viittaa ja toteaa, että ähm, työntekijöiden oikeudet äh, eivät saa kärsiä. Ehkäpä vielä sitten seikka, jota pidän tärkeänä, nimittäin tämä viimeinen äh, kokonaisuus, eli vireillä olevien lainsäädäntöehdotusten peruuttaminen. Tämähän liittyy myös Euroopan parlamentin oikeuksiin. Uusi komissiohan ensimmäistä kertaa mutta joka tapauksessa uusi komissio on tehnyt koko joukon lainsäädäntöehdotusten eh, peruttamisia, mutta parlamentti on todennut eh, ja totesi äänestyksessään tammikuussa, että parlamenttina tiettyjä lainsäädäntöehdotuksia ei halua eh, peruuttavaksi. Ja tässä nyt näissä yksittäisissä kysymyksissä toimielinten välillä on konflikti. Tässä tekstissäni olen kiinnittänyt huomiota ongelmaan, jota pidän hyvin vakavana. Nimittäin eh, sitä, että komissio on ehdottanut eh, sellaisten ehdotusten peruuttamista, joissa se toteaa, että neuvostossa ei sopimukseen olla pääsemässä, mutta Euroopan parlamentti kuitenkin on jo ottanut kantaa. Ja minun mielestäni näin voi syntyä epätasapainoa toimielinten välillä. Tämä mielestäni erittäin suuri ongelma. Ja kun ajatellaan parempaa sääntelyä, niin meidän tulee kyllä tämä kysymys ehdottomasti esiin keskusteluissamme komission ja neuvoston kanssa. Kohdissa 22 ja 28 saksankielisessä tekstissä on pari pientä ongelmaa. Minulle on luvattu, että nettiversiossa korjaukset tulevat näkymään jo huomenna. Nämä koskivat siis saksankielistä versiota. Ja parhaat kollegat, äh, nyt äh, odotan kovasti yhteistyötä kanssanne ja ehdotuksianne liittyen äh, tähän minun ehdotukseeni 30. huhtikuuta on tosiaan määräaika tarkistusten jättämiselle, eli viikko on vielä sitten aikaa tehdä tarkistuksia sen jälkeen, kun komissiolta tuo ehdotuspaketti on tullut, joten tuolla voimme yhdessä katsoa, että mitä uutuuksia tähän tekstiin voidaan tuolla vielä ottaa mukaan. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten Rova Hautala. Yeah, thank you very much, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni on hyvin tyytyväinen tähän edustaja Kaufmannin tekemään lausuntoluonnokseen ja taikka mietintöluonnoksen, niin eikä tässä refitissä todellakaan pitäisi puhua määrästä, vaan laadusta. Joskus eu laille kansalliset välineet voivat korvata 28 kansallista välinettä, ja tämä on hyvä muistaa. Olemme pitkälti yhtä mieltä hänen lähestymistavastaan, jonka mukaan tämä periaate poliittisesta jatkumattomuudesta, jota komissio nyt käyttää aika paljon, kun se vetää pois näitä ehdotuksia, niin tämä ei oikein ole sellainen, joka kunnioittaisi luottamusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, mukaan lukien Euroopan parlamentti, että kyllä meidän todella pitäisi korostaa sitä, että kyllä meidän kyllä tässä olisi keskusteltava asian mukaisten valiokuntien kanssa parlamentissa ennen kuin tällaisia päätöksiä tehdään. Uskomme myös siihen, että vaikutusten arviointi ei voi korvata poliittista arviointia. Ne ovat toki tärkeitä välineitä, mutta eivät ne tuo mitään lopullista totuutta, vaan me tarvitaan poliittista harkintaa ennen kuin päätökset voidaan tehdä. Olemme myös samaa mieltä tästä edustaja Kaupmanin painotuksesta. Nyt painotetaan todella vuoropuhelua lainsäätäjien, kansalaisten ja työmarkkinaosapuolten välillä. Odotan yhteistyötä edustaja Kaufmanin kanssa ja aivan haluaisin vielä mainita, että huomenna meillä on erittäin kiinnostava kuulemistilaisuus aiheesta, joka on minun mielestäni kaikkein vähiten hyödyllinen, hyödyllinen väline EU-ssa, nimittäin tämä kesäaikadirektiivi. Uh, thank you. Um, uh, Mrs. Gutland. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen. I would also like to thank Mrs. Kaufmann for this. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Kaufmannia tästä asiasta ja tavasta, jolla hän työstää mietintöä. Mielestäni olemme menossa oikeaan suuntaan. Ongelma on juuri se, mistä esittelijä puhui. Tämä tilanne, kun komissio sanoi, että tietty lainsäädäntö pitäisi vetää pois, koska se saattaa olla vaikea saada läpi oikeusprosessissa tai sitten ne olisi helpompaa, jos meillä ei olisi niin paljon lainsäädäntöä. En usko, että kumpikaan näistä argumenteista on sopiva Euroopan unionissa. Ensimmäinen argumentti on todella ongelma, jos halutaan toimia unionina ja ratkaista tulevaisuuden ongelmia. Kyllä meidän pitäisi käydä tarpeelliset keskustelut ja meidän on pidettävä kiinni siitä, mistä on sovittu Euroopan parlamentin kanssa sitten tämä toinen argumentti, jota olemme kuulleet, jonka mukaan on tiettyä lainsäädäntöä, joka pitäisi vetää pois siksi, että, että olisi hyvä, että ei olisi niin paljon lainsäädäntöä, että tämä helpottaisi esimerkiksi yritysten tilannetta. Tämän tyyppistä keskustelua kuulee. Minä olen myös Envi-valiokunnassa ja Envissä näemme, että tämä vihreä lainsäädäntö on joutunut tämän agendan jyrän alle aika raskaasti ja näemme tämän ongelmana, koska monet yritykset oikeastaan olisivat paremmassa tilanteessa, jos voisimme sopia tietystä standardeista Euroopan unionissa. Mielestäni tämä ei ole hyvä Euroopan unionin edistämisen osalta, eikä se myöskään helpota tilannetta yritysten osalta, joten minun mielestäni on erittäin hyvä, että että olemme esittäneet tämän asian niin kuin se on täällä tänään tehty. Kiitoksia. No, uh, äh, Mrs. Nibla. Kiitoksia sitten edustaja Nibla. Vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Parhaat äh, kollegat, minäkin haluan aivan ensiksi kiittää sydämellisesti esittelijämme mietintöluonnoksesta ja totean, että tässä luonnoksessa on hyvin paljon asioita, joita voin täysin tukea. Ja erittäin hyvänä pidän äh, sitä, että että olette käynyt läpi tämän refitin yleisellä tasolla, ettekä tässä viittaa yksittäisiin lainsäädäntöehdotuksiin, se ei olisi ollut asianmukaistakaan. Joten erittäin hyvä lähestymistapa. Rouva Kaufman mm, mm, olen täysin samaa mieltä kanssanne monissa asioissa. Kollegatkin näihin jo viittasivat, erityisesti laatu ennen määrää, mitä tulee uusiin lainsäädäntöehdotuksiin. Täysin samaa mieltä olen kanssanne siitä ja olen tästä parlamentissa jo vuosia puhunutkin, että meidän tulisi entisestään parantaa vaikutusarvioita, täällä parlamentissakin eri valiokunnissa ja se, miten olette kuvailut tai muotoillut tässä jälkiarvioinnin komission kannalta, saa täyden tukea, niin samoin se, mitä sanotte PK-yrityksistä, tällainen PK-yritystesti. Ja sitten se, mitä te sanotte jäsenvaltioille, eli todella ei mitään omia viilailuja, vain sen täytäntöönpanoon, mitä tekstissä lukee. Tämä kaikki saa täyden tukeni. Kaksi seikkaa, joissa olen hiukan eri mieltä kanssanne. Aika tylsähän täällä olisi, jos kaikki olisivat kaikesta samaa mieltä. Joten teidän kohtanne 30 tekstissä mielestäni komission toimet ovat tässä ihan hyviä. Ja mielestäni hyvä, että sanat seuraavat, teot seuraavat sanoja. Ja komissio haluaa toimia toisin, keskittyä ja jättää yksityiskohtainen sääntely ja, ja valvontamenettely toisaalle. Minä en näitä halua itse asiassa kritisoida. Päinvastoin pidän oikein hyvänä sitä, että komissio on vakavissaan. No samoin sitten se, että työmarkkinaosapuolia tulee kuulla. Suhtaudun tähän kriittisesti. Täytyypä ehkä asiasta vielä keskustella. Kaikki muu minulle sopii. Nämä on koko joukko erittäin tärkeitä keskeisiä kysymyksiä, jotka olette nostanut esiin. Ehkäpä joitain vielä, joita olisimme halunnut minun poliittisessa ryhmässäni myös ottaa mukaan joitain ehdotuksia. Niistä teimme sitten tarkistuksia. Ehkä tosiaan se, mitä konkreettisia välineitä paremman sääntelyn nimissä voitaisiin vielä ottaa käyttöön ja hieno säätää. Mutta te olette tehnyt erittäin hyvää työtä. Minä olen yksi sisään yksi ulos säännön kannattaja. Ja mitä sitten tulee auringonlaskulausekkeeseen, tärkeä aihe, jota lainsäätäjänäkin meidän täytyy pitää mielessä, eli tarkastella omaa lainsäädäntöämme kyseenalaistaa. Ja sitten aihe, joka mielestäni on todella jännittävä, ja josta meidän täytyy varmaan muiden valiokuntien kanssa keskustella. Diskontinuiteetti, jatkumattomuus. Saksan liittopäivillä on tästä erittäin hyviä kokemuksia. Meillä on tilaisuus, nyt hyvä tilaisuus, 60 prosenttia uusia kollegoita uudessa parlamentissa. Miksipä vanhojen tulee aina olla puikoissa. Joten pidän erittäin hyvänä ehdotusta. Ehkäpä tätä voi joskus kyseenalaistaakin jatkuvuuden keskeyttäminen ikään kuin. Joten erittäin erittäin hyvää työtä tähän asti. Kiitos. Thank you, Mrs. Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzenden, Ergänzung. Kiitos puheenjohtaja. Pari asiaa erityisesti esittelijän äh, viittaus tuohon huhtikuun toiseen päivään. Tuolloin ehkä ö, äh, tulee jotain uutta. Golden plating. Ja halusin tämän nostaa nyt erityisesti esiin. Pidän erittäin hyvänä ö, äh, sitä, että Rouva Kaufman on ottanut hyvin tasapainoisen, tasapuolisen lähestymistavan. Muistuttaisin kuitenkin, että erittäin monilla aloilla – esimerkiksi ympäristölainsäädännössä ja sosiaalilainsäädännössä me puhumme vähimmäistandardeista. Vähimmäistandardit eivät todellakaan mielestäni johda minkäännäköiseen gold plating pyrkimykseen. Jos jäsenvaltiot haluavat ehdotusta entisestään parantaa, niin hyvä niin, koska vähimmäistandardit todella ovat nimensä mukaisia. Kyllähän jäsenvaltiot saavat mennä pidemmälle ja sydämessä onnittelut, jos ne siihen kykenevät. Joten mm, pitäisin tärkeänä vielä sen muistamista, että mitä yhden suhde yhteen täytäntöönpano tarkoittaa vaikkapa direktiivin kohdalla, mutta jos mennään pidemmälle, niin ei se ole huono juttu ollenkaan. Päinvastoin mm, esimerkiksi sosiaali- ja ympäristöstandardien suhteen se on erittäin hyvä asia kaikille. Toinen seikka, jonka halusin nostaa esiin, liittyy lainsäätäjään niihin äh, tapauksiin, joissa ei äh, komission äh, aloiteoikeutta tai siitä poiketaan erityisesti liittyen työmarkkinaosapuolten kuulemiseen. Eli ne, jotka tietyllä alalla tietävät asioista käytännössä, nimittäin työmarkkinaosapuolet, niin näiden täytyy voida tehdä sopimuksia. Voitaisiin puhua tällaisesta yleisestä työehtosopimuksesta, joka on kaikki alat kattava yleinen ja se on ihan oikeasta elämästä. Tällä hetkellähän komissiossa vaikuttaa pikemminkin siltä, että tällaista mahdollisuutta kuulla työmarkkinaosapuolia rajoitetaan pikemminkin. Tässähän täytyisi siis sopimusta Euroopan unionista mutta ja se on tietenkin aika epärealistista, joten usein näen komission toimet jonkin verran rajaavana työmarkkinaosapuolten sopimusmahdollisuuksien suhteen. Eikä tämä mielestäni ole ihan hyvä kun ajatellaan, että työmarkkinaosapuolet voisivat kuitenkin tehdä hyviä sopimuksia. No sitten itse asiassa tehdään näitä nettikuulemisia. Kuka tahansahan sinne voi kirjoittaa mitä tahansa, eikä välttämättä todellisia asiantuntijoita kuulla. Joten minä varoitan siitä, että nämä mahdollisuudet, joita tällä hetkellä on työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi, ja minä varoitan siitä, että niitä vesitettäisiin, kun katsotaan juuri eh, perussopimuksen määräyksiä. Mielestäni tätä ei tule heikentää. Nyt ei varmaankaan ole vielä oikea hetki puhua tästä. Täytyy katsoa, mitä komissio tulee ehdottamaan, mutta minä näen tässä paitsi mahdollisuuksia paremmalle sääntelylle myös vaaroja. Kiitos. Thank you, Mrs. Hannibal. Kiitoksia sitten Rova Hannibal. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata taaksepäin. Tämä koskee mietinnön aivan viimeistä osaa, jossa, jonka mukaan komissio haluaisi vetää pois teknologia lainsäädäntöehdotuksia. Minusta tämä on hyvin huolestuttavaa. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa, minun tietääkseni ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu olen sitä mieltä, että jos komissio ottaa mukaan tämän poliittisen epäjatkuvuuden periaatteen, niin ainakin sen pitäisi kuulla parlamenttia tästä asiasta. Suurin osa näistä asioista, mitkä on vedetty pois itse asiassa, on hyväksytty parlamentissa. Minä olin paljonkin mukana tässä, tässä äitiyslomadirektiivissä ja tiedän, että valiokunta käsitteli sen ja oli hyvin huolissaan tästä asiasta. Jos tästä tulee jotenkin tavanomaista, niin kyllä meidän pitäisi kunnolla keskustella tästä. Mehän olemme toinen lainsääntäjä. Parlamentin näkökohdat pitäisi todella ottaa huomioon. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Jos tämä on sovittu molempien osapuolten kanssa, niin mikä siinä? Entä tietenkin onhan täällä sanottu sekin, että ei aikaisemmat parlamentit voisi sitoa tulevien parlamenttien käsiä, mutta eihän tämä nyt ole edes tästä kysymys, vaan parlamentti tai komissio on aivan omavaltaisesti toiminut tässä. Kyllä meidän pitäisi korostaa tätä osaa mietinnössä. Tämä on todella tärkeä asia. Parlamentin äänen on kuultava. Parlamentti on todella hyväksynyt tätä lainsäädäntöä ja ainoastaan neuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä, eikä tämä voi olla syy sille, että lainsäädäntö vedetään kokonaan pois. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, haluaisin kommentoida, että nykyisen perussopimuksen sanamuodon mukaan komissiolla on oikeus vetää pois mikä tahansa ehdotus. Tämä on juridinen tilanne, mikä on ehkä harmillinen, mutta näin se kuitenkin on. Edustaja Studlin komissiosta. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän vain neljä tai viisi aivan lyhyttä huomiota. Ensinnäkin ajoituksesta aikataulu on vähän venynyt. Odotimme, että paketti olisi valmis nyt 28. Eh, eikä 22. huhtikuuta. Sitten Refitin agendasta voin vain mahdollisimman vahva, vahvasti toista, että tarkoituksena on pitää kiinni yleisen, yleisen, yleisen, yleisen, suojaa, eikä pidä standardeja mitenkään laskea. Tämä ei ole tarkoitus. Sitten paremman säätelyn pakettista se on tulossa, sitä en voi vielä kommentoida, mutta siellä pitäisi olla asia, josta pitäisi keskustella komission ja parlamentin välillä, ja se koskee tätä mahdollista määrää eri tutkimuksia ja täytäntöpanoa, kertomuksia ja muita pyyntöjä, jotka voisivat äh, mennä pidemmällekin silloin, kun huomaamme, että on sidosryhmien ja ähm, muiden osapuolten kiinnostusta, niin meidän pitäisi koordinoida toimintaamme. Sitten kansallisten parlamenttien mukaan tuloa arviointityöhön. Toivotamme tervetulleeksi tämän ajatuksen mietintöluoton luonnoksessa ja olemme todella sitä mieltä, että tässä on paljon samoja kohtia tässä mietinnössä meidän oma politiikan kanssa. Mainitsen ainoastaan sen, että jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia järjestelmiä joskus parlamentit eivät eh, ole mukana arviointityössä. Joskus eh, kyseessä on sitten kansallinen hallinto, joka hoitaa tämän puolen. Tuemme vahvasti sitä, että tehdään mahdollisimman läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. EU-lainsäädännön vaikutus ja mm ja sääntelytaakan määrä vaihtelee usein voimakkaasti riippuen siitä, millä tavalla yksittäiset jäsenvaltiot täytäntöönpanevat EU-lainsäädäntöä. Tästä syystä on hyvin tärkeää pyrkiä tunnistamaan, millä tavalla EU-lainsäädäntö vaikuttaa. Nyt otamme huomioon tässä jäsenvaltioiden eri, erityiset lähestymistavat täytäntöpanossa. Panin kyllä merkille nämä kaikki huomiot, jotka koskevat näitä poisvetämisiä. Siitä vain pari asiaa haluaisin sanoa. Ensinnäkin käytäntömme ja sitoumuksemme parlamentin koskee sitä, että ilmoitamme poisvetämisestä ja selitämme, miksi aiomme asioita vetää pois ja sen jälkeen odotamme vastausta parlamentilta ja neuvostolta. Tällä kertaa yleisten asioiden neuvosto totesi, että se piti laajasti hyvänä komission lähestymistä paikassa on aikonut kommentoida yksittäisiä pois vetämisiä. Ymmärsimme jossakin vaiheessa, että parlamentti tunnusti, tunnusti että sekään ei hyväksy päätöslauselmaa. Siksi menimme eteenpäin. Emme lähteneet menevän eteenpäin ennen kuin olimme odottaneet ja nähneet, saammeko kannan parlamentilta. Sitten työmarkkinaosapuolten asiasta komissio on aloittanut työnsä sovitun mukaisesti. Se on prioriteetti Junckerin komissiossa. Kehitämme vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa ja varmistamme sen, että meillä on mahdollisimman hyvät menettelyt, joilla nämä saadaan näihin prosesseihin mukana. mukaan. Kiitoksia. Thank you very much. That was the last speaker on the list. Sitten viimeinen puhuja list Tämä oli viimeinen puhuja. Haluaako nyt edustaja Kaufmanin kommentoida? Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset äh, kaikille kollegoille, jotka puheenvuoron käyttivät. Ja tässä äh, esittivät ehdotuksiaan ja ajatuksiaan liittyen tähän. Mitä tuohon epäjatkuvuuteen tulee ja palauttamiseen? Niibler viittasi tähän kohtaan 30. Niin, kun ajatellaan, sittenhän parlamentti voi päättää mitä lystää, mutta kukaan ei välitä mitään. Kun ajatellaan komission työohjelmaa, meillähän ei ollut päätöslauselmaa, mutta kylläkin täysistuntoäänestys, jossa parlamenttina yksittäisistä lainsäädäntöehdotuksista totesimme ne, joita emme halunneet pois vedettävän. Ne olen nimennyt tässä kohdassa 30 ja tietenkin komissiolla on ehdotus vetää pois lainsäädäntöehdotuksia jopa siinä tapauksessa, että parlamentti on niitä jo pohtinut, mutta samanaikaisesti meillä on komission kanssa vuodelta 2010 sopimus, jossa todetaan, että komissio no, on otettavaa parlamentin kanta huomioon. Eli tämä on ihan poliittinen prosessi, jossa molemmat toimielimet ovat yhteydessä toisiinsa. Ja juuri tästä tässä nyt on mielestäni kysymys. Eli me toteamme, ja minä haluan tässä ilmaista, että parlamentin kanta tulee ottaa huomioon. Ja tässä meillä on todella seitsemän ihan konkreettista lainsäädäntöehdotusta, joista Euroopan parlamentin täysistunto on äänestyksessään todennut, että ei halua niitä pois vedettävän. No, jos äh, tuo paketti tulee vasta 28. päivä eikä 22. päivä, niin kuin minä olin ymmärtänyt, niin nyt sitten puheenjohtaja mietinkin, että voitaisiinko tässä tapauksessa pidentää määräaikaa tarkistusten jättämiselle, koska muuten minulla ja kollegoilla on vain kaksi päivää aikaa pohtia tarkistuksiamme komission paketin julkaisemisen jälkeen. Tämä on liian lyhyt aika. Kyllä minä katson, että viikko tarvitaan aikaa komission paketin julkaisemisen jälkeen tarkistuksille. Kiitos. Thank you very much. Uh, I would like... Kiitoksia. Nyt päätämme keskustelun tästä asiasta. Ja haluaisin pyytää, että valiokunnan varapuheenjohtaja Herra Kavada johtaisi seuraavan kohdan, koska se on minun oma asiani. Merci, président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me nyt annamme hänelle vapauden tehdä tämä työ hyvällä omalla tunnolla, eli voitte nyt käyttää puheenvuoron. Kollega Svoboda, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, um, um, I switch to Czech. Vážení kolegové, uh, dovolte mi, abych krátce představil návrh zpráv. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä esittelen teille nyt tämän mietintöluonnoksen, jossa puhutaan uh, toimintasuunnitelmasta, jossa puhutaan teollisia tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Siinä on kyse kymmenestä ehdotuksesta, joiden avulla pyritään parempiin tuloksiin silloin, kun on kyse teollisia tekijäsoikeuksien soveltamisesta. Jos ajattelemme itse keskustelua, niin me voimme tietysti vielä puhua uudistuksesta. Ajattelen myös sitä, että komission lähestymistapa on hyvä komissio on tajunnut muutoksen, joka on tapahtunut tässä toimintaympäristössä ja se on reagoinut tähän toimintaympäristön muutokseen. Ei myöskään ole epäilystäkään siitä, etteikö ketään ää, kiinnostaisi kriminalisoida niitä henkilöitä, jotka toimivat rikollisesti, mutta ehkä päinvastoin on kyse siitä, että tässä on toimijoita, jotka puhuvat vain laittomista toimista, jotka voivat rikastuttaa jotakin, mutta tässä on nyt tarkoitus tutkia nykytilannetta siinä mielessä, että halutaan analysoida mielipiteitä, niiden yhteisöjen mielipiteitä, jotka ovat tässä osallisina, jotta voidaan paremmin huomioida ja tajuta, missä ympäristössä näitä teollistekijänoikeuskysymyksiä todella pitää käsitellä. Tämä on hyvä asennoituminen, koska on käynnistetty tiedotuskampanjoita, ne pitää hyvin kohdentaa. Niiden pitää äh, olla kahden suuntaisia. Pitää myös voida osoittaa, että löytyy ymmärtämystä äh, muiden mielipiteiden tajuamiselle. Teollis- ja tekijus, ja tekijänoikeudet vaikuttavat hyvin ratkaisevalla tavalla talouden kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen. Sen takia meidän pitää todella kiinnostua PK-yritysten tukemisesta. Siellä on ensimmäinen painopistealue. Sinne meidän pitää keskittää toimintamme ja ponnistelumme tukitoimenpiteissä. Haluan myös korostaa, että nykyään siinä puheessa, jota kuulee esimerkiksi online-ympäristön toiminnasta. Meidän täytyy paneutua kaikkiin niihin rikkomuksiin, jotka kohdistuvat teollisia tekijänoikeuksiin. Öö, tässä teillä on tämä teksti nyt käytettävissänne, luettavissanne, kommentoitavissanne ja haluaisin sanoa kaikille varjoasittelijoille ja muille kollegoille, että olen valmis kuulemaan teidän kommenttejanne. Kiitos. Kiitos. Nyt meidän täytyy vähän kiihdyttää kokoustahtia, koska meillä on vielä esityslistalla kolme kohtaa. Rouvalle Grip on pyytänyt ensimmäisen puheenvuoron ja pyydän teitä puhumaan erittäin tiiviisti. Sen jälkeen edustaja Köster. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ja haluan onnitella puheenjohtaja Svoboda. Me, meidän, me tarvitsemme todellakin kiireellisesti meidän pitää laatia todella tämä politiikka ja tekijänoikeuksista EU-hun. Meillä pitää olla jatkuvasti mielessä se, että kun lähdemme parantamaan teollisia tekijänoikeuksia, se on keskeistä kasvun kannalta. Meidän pitää löytää selkeitä ja tehokkaita ratkaisuja. Se on keskeistä, jotta voimme turvata meidän luovien ihmistemme ja meidän keksijoitemme toimintaympäristön sitten minä olin ihan samaa mieltä samoista painopistealueista, joita painotitte. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki toimijat tässä toimintaketjussa silloin, kun on kyse näiden oikeuksien rikkomisesta. Te muistutitte myös siitä, kuinka meillä on sitova polttava velvoitus taistella piraattitoimintaa, väärännöksiä vastaan. Meidän pitää olla erittäin hyvin toimivia. Kaikkien toimijoiden tässä ketjussa pitää olla valppaina väärännösten ilmestyessä kentälle. Meidän pitää myös järjestää informointikampanjoita suunnattuina kansalaille, kertoille kuinka isosta asiasta tässä on kysymys, kun rikotaan teollisia tekijänoikeuksia, te ihan aiheutuvasti olette osa, omistaneet yhden kokonaisen kappaleen PK-yrityksille, jotka ovat joutuneet tämän rikkomusaallon kohteeksi ja he eivät ole hyvin varustautuneita tällä hetkellä toimijaksi näitä rikkomuksia vastaan. Vielä yksi pieni asia, ei ole ehkä nyt ole mitenkään huolestuttavaa, mutta haluan kuitenkin kertoa, kun te kappalissa 8 ja 9 te puhutte siitä, mikä on aika hyvä syy-seuraussuhde. Ehkä vähän noin nopeasti hahmoteltuna. Tai puhutaan, että ei ole mitään tämmöistä äh, Öö, on olemassa huutava puute näistä laittomien toimenpiteiden toimittamisesta näkyviksi. Ehkä voitaisiin vähän muuttaa tätä kohtaa, eli silloin mitä voitaisiin muotoilla tätä semanttisesti paremmin. Ehkä moni, kun kyllä monissa maissa on nähty suunnattomasti vaivaa, kun puhutaan näistä äh, laillisten, laillisten, ei ainoastaan laittomien, laillisten tuotteiden valmistamisesta ja toimittamisesta. Kiitos sen jälkeen edustaja Köster, mutta voisitteko olla tiivis ja pysyä, pysyä asiassa? Kiitos, haluan äh, kiittää herra Svoboda tästä mietintöluonnoksesta EU-toimintasuunnitelmassa tulee mielestäni ottaa huomioon seuraavat seikat. Ensinnäkin pitää saada aikaan oikea tasapaino oikeudenhaltijoiden oikeuksien ja sitten äh, asiakkaiden äh, yksityisen suojan tietosuojan välillä. Tätä ehkä mielestäni voidaan tekstissä mm, vielä entistä paremmin tasapainottaa erityisesti asiakkaiden yksityisyyttä parantaa. Ja mielelläni haluaisin tästä seuraa rahaperiaatteesta keskustella vielä yksityiskohtaisemmin. Tässä on mielestäni vielä joitain kysymyrkkejä siitä, että kysymysmerkkejä siitä, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Joka tapauksessa on vältettävä se, että seuraa rahaa periaatte varten otetaan käyttöön joitain valvontamekanismeja, jotka sitten taas osaltaan vaikuttavat käyttäjien oikeuksiin, näiden käyttäjien oikeuksiin. Samoin kun puhutaan ää, rikoksista ja niiden selvittämisestä, niin me emme saattaisi tältäkään osin rajoittaa käyttäjien oikeuksia. Tätä ehkä täytyisi vielä hiukan hieno saata tekstissänne. Oikein hyvänä pidän sitä, että on toimintasuunnitelman puitteissa erityisesti te, tekijöiden oikeuksia kulttuurialalla vahvistetaan EU-toiminta toimintaohjelmassa täytyy ehdottomasti suojella luovia aloja ja niiden tuotoksia. Samoin tarvitaan luotettavia tietoja, luotettavia tutkimuksia eh, sosioekonomisista vaikutuksista, joita eh, näillä teollisuusoikeuksien rikkomuksilla on. Mielestäni meillä ei vielä luotettavaa tietoa ole käytettävissämme, jotta saisimme todella näistä sosioekonomisista vaikutuksista ole todellista tietoa. Tässä minun huomioni, kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, Rova Kiitos. Kiitos, puheenjohtaja. Kello käy, kello käy. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluan todellakin onnitella esittelijää, puheenjohtaja. Ihan yksinkertaisesti vain pieni tämmöinen tukala olo. Minä en lähde nyt tässä kriminalisoimaan tai haluaisin lähteä kriminalisoimaan ihmisiä, jotka eivät aina noudata tekijänoikeuksia tai oikeuksia. Mutta mielestäni tässä on nyt vähän tällainen miellyttämisen halu aivan selvästi halutaan nyt painottaa vain sitä, että ne, jotka rikkovat näitä tekijänoikeuksia, se on liian vahvasti sanottu. Minä olen tehnyt tarkistuksia tähän liittyen. Mielestäni parlamentti ei voi väittää, että, että tekijänoikeuksien rikkominen voisi olla legitiimiä. Minä haluan, minä, minulla on vähän tukala olo tässä. Sitten herra Andersson. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijän hänen tekemästään työstä. On aivan selvää, että minä en olisi kirjoittanut aivan näin, mutta suurelta linjalta kyllä tämä on hyvä ponnistus, kun pyritään tasapainoiseen mietintöön. Teemme tarkistuksia niin, että siitä tulisi vielä parempi. Ja toivottavasti kompromissitarkistusten kautta aivan lyhyesti, mutta yhden asian haluan sanoa. Olen liian väsynyt, en jaksa enää puhua englantia. No näette sitten tarkistukseni. Ja toivottavasti se teille kelpaa. Anteeksi, vain olen vähän stressaantunut. De c'est la meilleure intervention depuis longtemps. Tämä oli paras puheenvuoro pitkään aikaan, herra Andersson, kiitoksia tästä. Observation, un peu, Ei, no niin, vähän huumoria saliin. Ei muita huomioita, onko komissiolla mitään sanottavaa? Aivan lyhyesti. Monsieur President. Aivan lyhyesti, puheenjohtaja. Seuraan teitä, pidän teitä silmällä. One point, Yksi asia ehkä vain selvennykseksi edustaja Kostalen koskien tätä rahaa. Ei ole tarkoituksena vaikuttaa tähän yksilön tarkoituksena on estää tai ainakin käyttää due diligence-menettelyä niin, että mainostajat ja eri väli välikädet, jotka tähän liittyvät, jotka mahdollistavat pääsyn näihin tuotteisiin ja palveluihin soveltuvat due diligence jotta voidaan varmistaa se, että väärännetyt tuotteet eivät pääse ketjuun. Ei tässä mitenkään siis aliarvioida, tässä ei mitenkään rajoiteta lopullista kuluttajaa. Tämä oli tarkoitus sanoa. Muuten olen oikein tyytyväisiä tähän mietintään. Kiitokset. Kiitokset tästä. Sitten esittelin. Ehm, děkuji velice. Ehm, jsem... Kiitoksia. Aivan ensinnäkin sain juuri opetuksen siitä, kuinka vielä nopeammin voidaan keskustelut hoitaa, joten kiitoksia tästä. Näistä puheenvuoroista. Olen yhtä mieltä, odotan tarkistuksia malttamattomana. Ja näistä rikosoikeudellisista kanteista ja ne, jotka eivät tiedä. Ja tekijänoikeusrikkojen osalta rikosoikeuden periaate on sellainen, että tietenkin tarvitaan tietyn tasoinen tietoisuus. Tämähän on aivan välttämätöntä sitten siitä, mitä Rova Delvo sanoi, toivon, että mietinnössäni missään ei sanota, että on oikeutettua rikkoa tekijänoikeuksia. Eihän tämä ole ainakaan mitenkään minun ajatukseni ja pyrkimykseni. Jos näin olette sieltä nähneet, niin odotan teiltä tarkistuksia. Sopenu. No. Kiitoksia puheenjohtaja. En, en myöskään riko näitä meidän sääntöjämme, vaan ja palautan puheenjohtajuuden teille. Olkaa hyvä. Mr. Ähm, Kester, can we... Edustaja Köster, voimmeko aivan lyhyesti käsitellä kohdan 10? Ja, das können wir. Voimme. Timmermans äh, toiseksi viimeisessä juurivaliokunnan kokouksessa julisti, että komissio tulee ehdotuksen eurooppalaisen säätiön perussäännöksi vetämään pois osana REFIT-ohjelmaa. Erityisesti tämä liittyy siihen, että kun mm, muutetaan eurooppalaisen säätiön säännöstöt, vaaditaan yksimielisyyttä. Neuvostossa tällaista yksimielisyyttä ei ole. Pidän lähes epärealistista mahdollisena äh, uuden äh, aloitteen äh, käynnistämistä niin järkevää kuin se olisikin tämän eurooppalaisen säätiön suhteen kyllä. Minä olen Timmermansille tästä kirjoittanut kirjeen vastauksessaan Timmermans totesi, että tosiaan kun neuvostossa yksimielisyyttä ei ole eurooppalaisen säätiön perussäännön suhteen, niin ei sitä pääse yli eikä ympäri, että tämä asia nyt poistuu komissioesityslistalta. Thank you very much. Uh, I guess we need not... Kiitoksia. Meidän ei varmaankaan tarvitse tätä kommentoida, koska joten tämä uh, esityslistan kohta nyt loppuun käsitelty. Jos näin on ja en näe yhtään puheenvuoropyyntöä, niin Meillä on kaksi aivan lyhyttä asiaa suljetuin oviin. Voisinko pyytää kaikkia niitä, jotka eivät voi olla täällä salissa, niin voisitteko lähteä tästä salista aika ripeästi. Pyydän aivan hiukan